Yes, <clears throat> absolutely. Absolutely. Um, time to start. We have a... No niin, nyt meillä on aika aloittaa. Meillä on kaksi oikein tärkeää kuulemista täällä tänään. Ensinnäkin meidän olisi hyväksyttävä esityslista, jos ei siihen ole mitään kommentteja, niin hyväksymme sen 19 kieltä. Net, menee internetiin ja ilman paperita niin, niin kuin aina. Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Minulla on ilo toimittaa ja toivottaa tervetulleeksi Alexander Dobrint. Hän on Saksan tasavallan liikenteestä ja di- digitaalista infrastruktuurista vastaava ministeri. Ja meillä on täällä eh, niin, niin teillä on myös kokemusta muista tasoista. Ja, ja myöhemmin meillä on täällä Alasaksin ministeri Olaf Lies Tervetuloa tänne. Eh, olette varmasti oikein hyvin valmistautunut. Annan teille välittömästi puheenvuoron, niin voitte alustaa asian ja sitten kollegat tulevat esittämään teille paljon hyvin vaikeita kysymyksiä. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin sydämelliset kiitokset. Kiitos, että saimme mahdollisuuden täällä yhdessä keskustella merkittävistä asioista, jotka koskevat myöskin päästöjen tulevaisuutta ja päästöjen puhdistamisen tulevaisuutta. Kiitos, että sain kutsun tänne keskustella kanssanne näistä tärkeistä aiheista. Tämä aihe, josta nyt puhumme, ei ole mitenkään sellainen aihe, joka koskee erityisesti kansallisvaltioita, vaan totta kai koko Euroopan unionia. Saksassa heti sen jälkeen, kun kuulimme siitä, että Yhdysvalloissa oli kiinnitetty huomiota Volkswagen-tapauksen. Toimimme heti. On tärkeää, että selvitetään tämä asia nopeasti. Näin ajattelimme liittohallitus on kuullut näistä syytöksistä tiedotusvälineistä 19. syyskuuta 2015 ja välittömästi sen jälkeen lähdimme toimimaan. Eli heti tämän viikonlopun jälkeen asetin tutkimusvaliokunnan, jossa oli liitto valtion tason ministeriön ja KBAn edustajia. Lisäksi KBA, joka on siis meillä tyyppihyväksyntäviranomainen, olen antanut tehtäväksi tarkistaa hyvin tiukasti Volkswagenin dieselautoja ja muiden valmistajien dieselajoneuvot myös. KBA katsoi euro 5 ja 6 rajoja näiden dieselajoneuvojen osalta ja mittauksia tehtiin 52 mallin osalta. Lisäksi lokakuussa 2015 kehotimme Volkswagenia esittämään toimet ja aikataulut ja tekniset ratkaisut, joilla selvitetään tämä estolaitteiston poistaminen. Olimme sitä mieltä, että mitään uudistuksia ei voida tehdä niin, että niistä on haittaa kuluttajille. Lisäksi velvoitettiin Volkswagen kutsumaan näihin korjaustöihin kaikki nämä ajoneuvot, 2,4 miljoonaa ajoneuvoa Saksassa. Tämän vuoden tammikuussa Volkswagen oli Volkswagen Amerokin osalta aloittanut nämä sopeutustyöt. Muiden os- mallien osalta on myös yhdytty toimiin ja näitä toimia tietenkin jatketaan heti, kun Volkswagenilta saadaan tarvittavat asiakirjat, ja ne on kovehan saatu. Tässä yhteydessä huolehdimme siitä, että kuluttajien oikeuksista pidetään tiukasti kiinni, eikä näille kuluttajille saa aiheutua haittaa. Aivan selkeästi sanottiin, että muihin auton parametreihin ei saanut tapahtua – muutoksia esimerkiksi hiilidioksidipäästöihin tai polttoaineen kulutukseen, vaan piti pysyä alkuperäisessä tyyppihyväksynnän vaatimuksissa. Tutkimusvaliokunta on tähän mennessä kokoontunut 63 kertaa. 22. päivä huhtikuuta tänä vuonna esitettiin kattava kertomus, joka on julkinen asiakirja. Tuloksista nähdään kaikenlaista siitä, minkälaisia NOx-päästöjä mitataan laboratorioissa ja liikenteessä. Ei nähty ajoneuvoja, joissa olisi käytetty sellaista testisykliä kuin Volkswagen, mutta muita teknisiä menettelyitä todettiin, joiden kautta auton valmistaja voi sopeuttaa auttaa näitä järjestelmiä tämän lämpötilaan liittyvän käyttöajan jakson osalta esimerkiksi. Tämä on direktiivin mukaan mahdollista, jos se on tarpeen, jotta voidaan suojella moottoria. Joka tapauksessa tutkitut valiokun autot olivat sellaisia, että pohdittiin sitä, onko tämä niin kutsuttu thermal window oikeutettu moottorin osalta. Lisäksi kehotettiin lähtemään toimiin, jotta voitaisiin rajoittaa toimia siihen, mikä on todella välttämätöntä. Ja tyyppi hyväksyntää Saksassa – niin sanottiin, että kirjallisesti, että näihin sopeutuksen Opel, Mercedes, Porsche ja Volkswagen lähtevät nämä auton valmistajat lähtevät huoltotoimiin, jotka koskevat 630 000 ajoneuvoa Euroopan laajuisesti. KBA tarkastelee tässäkin näitä parannuskonsepteja päästöjen osalta katsoin, ovatko ne tehokkaita. KBA siis seuraa tätä kysymystä ja jos optimoidut päästökonseptit vakuuttavat eikä ole mitään epäilyitä niiden oikeudenmukaisuudesta. Sopimus, jota juuri selitin, oli sellainen, että ulkomailla ei voitu toimia näiden Saksan esimerkkien mukaan, mutta jotkut muut autonvalmistajat ovat lupailleet samantyyppistä meidän suuntamme tai komission Renault esimerkiksi, mutta samantyyppisiä sopimuksia on tehtävää muissa maissa toimivien hyväksyntäviranomaisten kanssa. Nämä tutkimuksen tulokset totta kai on annettu tiedoksi kaikille tyyppihyväksyntä viranomaiselle juuri mitä tuli tähän kutsun tuoda näytille nämä ajoneuvot, joiden osalta se oli tarpeen. Tutkitut ajoneuvot jäätti meillä kolmeen ryhmään. Ensin sellaiset ajoneuvot, jossa oli erillisiä vaikutuksia tai voitiin selvittää esimerkiksi NOx-päästöerot tietyllä tapaa. Toinen ryhmä, sellainen, jossa oli sellaiset ylimääräiset NOx-päästöt, joita ei pystytty selittämään. Esimerkiksi jos lämpöikkuna oli sellainen, että sitä toteutettiin näiden takaisin kutsuntojen yhteydessä huolettaessa. Ryhmä kaksi siis, josta nyt juuri puhumme, ja jotka ovat Saksan toimivallassa, niin optimointien jälkeen oli merkittävästi vähemmän NOx-päästöjä. Ja siksi tämä toimi vaikuttaa suoraan siihen, että NOx-päästöt vähenevät tavallisessa ajossa. Ja sitten kolmannessa ryhmässä Volkswagen-konsernin ajoneuvoja, joissa on tällaisia estolaitteita, joita ei voida hyväksyä EA 100 ja 180. Tämä kattava kertomus, jonka esittelimme ja ne toimet, joita selitimme, on auttanut meitä pääsemään pidemmälle kuin mitä voidaan todeta, että on tapahtunut muissa Euroopan maissa. Joissa muissakin maissa on jo tutkimuskertomuksia esitetty, toisissa ei tällaista tutkintaa ole vielä julkaistu, mutta toimintaluettelon täytäntöönpano on asia, joka hoituu tällä hetkellä ainoastaan meillä. Siis että seuraamuksia tapahtuu sen jälkeen, kun tämä kertomus on esitetty. Eli on heti lähdetty toimiin, jotta tällaiset estolaitteet eivät voi olla käytössä. Olisi hyvä, jos muut seuraisivat tätä esimerkkiä. Näihin heti toteutettaviin toimiin liittyy se, että olen KBAlle antanut tehtäväksi sen, että kun tyyppihyväksyntä myönnetään, valmistajan on sanottava, käytetäänkö siellä moottorin suojaamistarkoituksiin käytettäviä järjestelmiä. Jos näin on, valmistajan on KBAlle tapauskohtaisesti selvitettävä, miten tämä toimii siellä ohjelmistossa ja mitkä ovat perustelut, miten tämä järjestelmä toimii. Yksittäisissä tapauksissa – tämä toiminta myös tarkastetaan, eli julkaistaan moottorin ohjelmisto. Tämä on sellainen asia, jonka KBA nyt vaatii osana tyyppihyväksyntää. Tämän kuun alussa on myöskin luotu tällaiset järjestelmät, jossa KBA voi tehdä yllätyspistokokeita. Nyt on kyse siitä, että Euroopan tasolla tyyppihyväksyntäviranomaiset tyyppihyväksyntämenettelyitä parannetaan ja nähdään, saadaan selkeämpi järjestelmä siitä, minkälaiset järjestelmät ovat sallittuja, minkälaiset ei. Kolme keskeistä seikkaa. Ensinnäkin meidän osaltamme eurooppalaisten normien osalta pitää olla uusimman teknologian tasolla. Artikla 5 direktiivistä 750 vuodelta 2007 on saatava sellaiseksi, että uusi teknologia on siellä mittatikkuna käytettävä. Ja on rajoitettava mahdollisuuksia käyttää tällaisia suojausjärjestelmiä. On selkeästi sanottava, että artikla tällä hetkellä jättää liikaa pelivaraa. Tällä hetkellä huonoin insinööri tai se, joka luo huonoimman moottorin, voi saada eniten poikkeuksia. Tämä ei ole oikea toimintatapa. Sitä on vastustettava. Poikkeustapaukset on rajattava mahdollisimman harvaan. Toiseksi komission on huolehdittava siitä, että tyyppihyväksyntäviranomaiset jo tänään yhtenäisesti vaativat päästö- strategiaa valmistajalta, jos moottorin suojaamisjärjestelmiä valmistaja käyttää. Sanoin jo, että Saksassa KBA huolehtii nyt siitä, että tämä kysymys esitetään auton valmistajille. Näin pitäisi tehdä myös muualla. Ja jos kysymykseen vastataan kyllä, on myöskin osoitettava, miten tämä ohjelma toimii Tyyppihyväksyntäviranomaisten pitää voida tätä tarkastella yhtenäisellä tapaa. Kolmantena pidämme hyvänä foorumia, jossa voidaan vaihtaa tietoa eu tasolla. Tämä foorumin pitäisi saada toimivaltaa selvittää asioita, jos tyyppi hyväksynnän mukaan, vaatimusten mukaisesti ei toimita ja saada vedettyä pois markkinoilta sellaisia malleja, joita ei voida enää hyväksyä. Eli selvitettäisiin asiat silloin, jos viranomaisten päätökset vaihtelevat keskenään. Kiitos oikein paljon. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Ja, danke schön. Um, minister, for your opening remarks. Kiitoksia tästä alustuksesta, hyvä ministeri. Kiitoksia myös näistä näkymistä koskien tulevaisuutta, kuinka voitaisiin oikeusjärjestelmää parantaa. Nyt käännyn koordinaattoreiden puoleen. Herra Karens, olkaa. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri Dorbrink. Minulla on yleisluontoinen kysymys. Onko teillä tulkkaus siellä jo korvissanne? Ykköskanavalta pitäisi löytyä Saksa, mutta minä puhun tässä englantia kuitenkin, jos sopii. Aivan yleisluontoinen kysymys siis. Olen tässä kuullut alustustanne ja luin kaikki nämä kirjalliset vastauksenne kysymyksiin. Tämä asia on hyvin monisyinen ja meillä on hyvin monitahoista valvontaa, monia osapuolia, valmistajia, testausta, markkina, jälkimarkkinatestausta, ehkä jonkun verran epäselvyyttä lainsäädäntön puolella, sitten jonkin verran lain rikkomista ainakin yhden yrityksen taholta ja sitten jonkin verran kyseen alaista optimointia toisten yritysten taholta. Yleisluontoinen kysymys teille. Miksi meillä on tämä ongelma? Miksi meillä on tuolla teillä dieselmoottoreita? Ja sehr geehrter niin, eh, arvon kollega. Kysymys eh, liittyy kaikkeen siihen säätelyyn, eh, mitä on olemassa ja siihen, mikä kaikki liittyy. Eli jonka puitteissa on tehty tiettyä manipulointia. Ja voisin sanoa vain, että ehkä pääsäännöt ovat eivät ole tarpeeksi selkeät. Minulle on ihan selvää, että Volkswagen on manipuloinut, on tehnyt manipulointia. Tässä ei ole kysymys pelkästään petoksesta, vaan kysymys liittyy myös siihen, mitä sitten ajoneuvot, joissa meillä on pientä epäilytä, esimerkiksi nämä termoikkunat ja, ja, ja meidän täytyisi löytää jonkinnäköinen säätely, joka estää tällaisen petoksen. Keskeytin teidät siksi, että meillä on vain viisi minuuttia. Minun kysymykseni on yleisempi. Miksi meillä ylipäätään on se ongelma, että meillä on niin paljon dieselautoja tuolla maanteillä? Se oli minun kysymykseni. Miksi me... Miksi niitä on täällä? Ei USAssa ole dieseleitä, siellä on vain bensiiniautoja ja rekkoja. Miksi? Teidän näkemyksenne mukaan. Miksi tilanne on mikä on? No, me olemme kauan keskustelleet ilmaston suojelemisesta ja dieselteknologia myötähän tulee vähemmän CO2-päästöjä kuin bensiinistä. Ja se selittää eh, diesel Äh, ajoneuvojen äh, suosittuimuuden. Totta. Eli siis kysymys on meidän ilmastopolitiikastamme, joka selittää sen, miksi me tuimme dieselteknologiaa. Ja se, mitä te tiedätte nyt teknologiasta ja menneisyydestä, niin kun tiedettiin, että dieselteknologia on hyväksi CO2-päästöille, niin oltiinko silloin jo tietoisia NOx-päästöistä, jotka ovat ihmisille haitallisia? Voisitteko te toistaa kysymyksen? Ehkäpä te ette vain ymmärrä minun saksaani. Diesel oli hyväksi CO2-päästöille, mutta sitten taas on äh, NOx-päästöt. En tiedä, mikä NOx on saksaksi. NOx. Jaha. Eli siis nämä vaaralliset äh, pakokaasut. Jos katselee viimeistä kymmentä vuotta ja euroluokkaa ja raja-arvoja, jotka silloin on laadittu, niin mehän puhumme tässä nyt myös eurooppalaista lainsäädännöstä, niin silloin on päätetty tiukentaa selkeästi näitä päästörajoja ja, ja päästiin sitten euro kuutoseen ja dieselten raja-arvoihin. Ja päästörajat olivat hyvin johdonmukaiset ja niiden valvontaa on koko ajan parannettu. Meidän täytyy huolehtia siitä, että petokset eivät niin helposti olisi enää mahdollisia mutta selkeästi hän ollaan aika lailla yhtä mieltä siitä, että täytyy huolehtia siitä, että huolehditaan aina teknologi- modernimmasta teknologiasta, joka johtaa siihen, että päästöt koko ajan vähenevät. Ja että me haluamme näillä mittaustekniikoilla myös päästä lähemmäksi totuutta. Schönen guten Morgen, äh, minister. Huomenta, ministeri. Hienoa, että olette täällä. Meillähän on myös äh, muita esimerkkejä, joista olemme keskustelleet täällä valiokunnassa. No haluaisin suoraan siirtyä kysymyksiin. Meillä on vain viisi minuuttia ja pyytäisinkin konkreettisia vastauksia. Monissa Saksan äh, medioissa on tämän viikon aikana kirjoitettu tällaisesta joukkokanteesta, jonka kuluttajat voisivat esittää. Ja te sanoitte, että teillä ei ole mitään kuluttajasuojaa vastaan, mutta että tämä väline, tämä joukkokanne olisi ongelmallinen. Mikä tämä ongelma tässä on? Also wir stehen ja für den niin, mehän ajamme toki kuluttajasuojaa. Siksi lähdimme heti aktiivisesti toimiin ja huolehdimme siitä, että ne ajoneuvot, joista on kyse Volkswagenin ajoneuvoista Saksassa ja Euroopassa, on saatettava sellaiseen tilaan, jossa ne myytiinkin kuluttajalle, eikä kuluttajalle saa syntyä tästä mitään haittaa. Te tarkoitatte tätä kysymystä – liiton hallituksen kertomus kuluttajasuojelun valiokuntaan, jossa oli kyse ainoastaan Volkswagenista ja sinne lisättiin yleinen kannanotto, joka juuri sellainen on siitä, miten näitä joukkokanteita toteutetaan. Viittasin siihen, että se ei liity tähän asiaan nyt mitenkään. Tässä yhteydessä ei ole mitään lainsäädäntöehdotusta, jonka pohjalta tällainen päätös voitaisiin tehdä. Ei ole myöskään olemasta mitään sopimusta, eikä sopimuksessa myöskään kysyjä keskeyttää. Eli se ei liity siihen. Teillä ei ole yleisesti ottaa mitään ryhmäkanteita vastaan No pitäisi nähdä ensin lainsäädäntöehdotus, sitten meidän pitäisi tarkastella sitä ja katsoa, pidetäänkö sitä oikeana vai ei. Tämä on keskustelu, jota on käyty tässä yhteydessä jo pitkään tämän joukkokanne mallin pohjalta myös poliittisten puolueiden kesken. Se on ollut vuosia käynnissä. No, mutta mitä tulee joukkokanteisiin ja lainsäädäntöön, okei, kiitos vastauksesta. Toinen kysymys. Herra ministeri, te vastauksissani näistä jälkitesteistä Saksassa sanoitte, että että BMWI on tehnyt, siis liikenneministeriö on tehnyt syventäviä tutkimuksia. Ja NVFZ tätä on testattu. Mitä te olette, mitä te tarkoitatte tällä, että minkälaista syventävää tutkimusta on tehty? Ja, sehr genau aus. Meidän kertomuksemmehan on ihan täsmällisesti esittänyt, miten nämä tutkimukset toteutetaan. Näissä mennään paljon pidemmälle kuin nyt eurooppalaisessa lainsäädännössä olevat säännöt kylmä käynnistyksen osalta. NDC, e kylmä käynnistys ja lämpimänä käynnistäminen. Ja sitten pohditaan eroja lämpötiloissa, nopeuksissa ja niin edelleen. Kaikki nämä asiat voidaan graafisesti yksityiskohtaisesti esittää. Ja ne voidaan lukea sieltä pöytäkirjoistamme tällainen syvällisempi tutkimus. Entäs oikeusperusta? Onko, mikä se on? Oikeusperusta antaa mahdollisuuden NEDC kylmäkäynnistä esitykselle tarkastusten yhteydessä. Meillä on tässä kuitenkin toinen tilanne, jos on selkeä epäilytapaus, niin voidaan tutkia sitä, onko manipulointia tapahtunut, niin kuin Amerikasta kuulimme. Siinä tarvitaan todella toista mittausmenettelyä. Öm. Ja viimeinen kysymykseni. Krefeltä 14.9.2016 antoi tuomion ja varmaankin tiedätte sen Audin myyjä, tai Audin ostaja halusi antaa Audinsa takaisin juuri johtuen tästä päästöskandaalista ja hän sai, hänen mielestään tämä oli ihan, tai hän oli oikeassa. Mutta kuitenkin sivulla 13 perusteluissa sanotaan, että KBA tyyppihyväksynnän yhteydessä oli epäonnistunut ja myöhemmin KBAlle tätä ei kerrottu. Eli siis periaatteessa tässä ei voitu antaa mitään suoraa vastausta, mutta mitä mieltä te olette tästä? No, monia kannanottoja on, jotka menevät tähän ristiin tällä hetkellä. Ja näin on varmasti tulevaisuudessakin joitain päätöksiä vielä odotellaan. Eikä varmaankaan minun tehtäväni oli arvioida näitä kaikkia, mutta KBA varmasti toteuttaa omaa tehtävänsä oikeudellisessa puitteissaan. Spruch zur Urteilsbegründung, wenn Sie sagen... Eli siis äh, ristiriidassa äh, tämän tuomion perusteluille. Niin, tässä on monenlaisia eri tuomioita esitetty ja niitä on varmasti vielä luvassa. Ehkä sitten lopuksi voidaan vetää niistä yhteenveto, mutta tähän mennessä on ihan selvää, että niitä voidaan arvioida hyvin eri tavoin. Henkel. Schönen guten Morgen, Herr Minister. Großartig, dass Sie hier sind. Äh, erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie ein paar Sachen klargestellt haben. Kiitokset siitä, että olette täällä paikalla. Ensinnäkin eh, te sanoitte, että tämä manipulointi eh, Volkswagenilla ei ole tyypillistä Saksan teollisuudelle, sen haluaisin teidän vahvistavan. Toiseksi olen kiitollinen siitä, että otitte esiin eh, dieselin roolin ilmastonsuojelussa. Se on mielestäni myös tärkeää. Ja kolmanneksi minusta on hyvä, että te tässä joukkokannekysymyksessä ette heti pitäneet tätä hyvänä välineenä, koska on henkilöitä ja puolueita, jotka polemisoivat amerikkalaista järjestelmää vastaan ja yhtäkkiä haluavat itse ottaa sen käyttöön. No, minulla on konkreettinen kysymys. Te teitte selväksi liikenneministerineuvostossa, että eurooppalaisdirektiivit ovat olleet liian epämääräisiä. Verhoigen vahvisti tämän myös ja oikeastaan kaikki Saksan autoteollisuuden edustajat ovat sanoneet näin. Eli mitä me voisimme tehdä ollaksemme tarkempia? Ja oletteko te samaa mieltä kuin komission jäsen Bienkowska, joka on sitä mieltä, että että kaikki on kunnossa ja että direktiivit ovat tarpeeksi tarkkoja. Ja vielen Dank. Nein, ich glaub... Kiitos oikein paljon. En usko, että kaikki on järjestyksessä ja direktiivit ovat riittävän selkeitä. Katsotaan taustaa. 715 kautta 2007 on, se on kymmenen vuotta vanha. Sitä ennen sitä keskusteltiin jo pitkään. Ja artikla 5, jossa on kyse poikkeuksista, on käsittääkseni aikaisemmasta direktiivistä peräisin, joten teknisistä ajoista on kyse, jotka olivat hyvin kaukana tämänpäiväisestä. Siksi uskoisin, että kollegat, jotka pohtivat näitä asioita aikanaan, eivät tienneet, pystyneet ennakoimaan tätä puuttumismallia, eivätkä halunneet varmaankaan tämän kiertämistä tai tällaisten järjestelmien manipuloinnin ajatusta edes. Joten artikla 5, jossa poikkeaa poikkeukset esitetään, pitäisi esittää toisin. Niin, että ne, jotka haluavat viitata poikkeuksiin, joutuvat ainakin osoittamaan, että moottorin päästöjen puhdistamismahdollisuuksia todella käytetään eikä luovuta joistain tekijöistä ja sitten esitetään näitä poikkeuksia. Lisäkysymys muistaakseni Sydoche saitunissa sanottiin, että te olette sitä mieltä, että, että esimerkiksi Chrysler on äh, rakentanut tällaisia epäluotettavia menetelmiä. Ja tästä mm-hmm. sitten tätä vastaan on väitetty. Onko teillä jonkinnäköisiä todisteita tästä? Das Kraftfahrtbundesamt. KBA on toteuttanut tutkimuksia, jossa Fiat-yrityksen ajoneuvot ilmeisesti tietyn ajan jälkeen ovat tilanteessa, jossa vähennetään päästöjä merkittävästi 22 minuutin kuluttua. Niin, 22 minuutin jälkeen ja meidän tutkimuskomiteamme käsitys on tässä aivan selvä. Tässä on kyse estolaitteista, joita emme voi hyväksyä. Tämä tieto välitettiin komissiolle ja Italian hyväksymisviranomaisille. Italian ja Saksan viranomaisten välillä ei pitäisi olla tässä eroa ja komissio tällä hetkellä on järjestämässä yhteistä tapaamista, jotta voidaan kuulla näitä kahta tyyppihyväksyntäviranomaista. Fiat ei ole tullut saksalaiseen tutkintavaliokuntaan kuultavaksi, joten emme voineet suoraan esittää heille tuloksiamme ja siksi me esitimme pyyntömme EUn komission puoleen, että komission pitäisi välttämättä nyt toimia. Mrs. Ähm, Meissner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, herra ministeri, tervetuloa myös liberaalien puolesta tänne. Hyvä, että te suostuitte tulemaan, koska kaikki eivät ole näin tehneet. Ja me voimme tehdä työmme vain silloin, kun meillä on täällä joku, jolle voimme esittää kysymyksiä. Viime vuonna marraskuussa te sanoitte, että Volkswagenin johdon toimissa on ollut puutteita ja eettisiä puutteita. No, meille kansanedustajina tilanne ei ole tyydyttävä. Saksassa, Saksahan on allekirjoittanut myös tämän 715-2007 asiakirjan ja sen vuoksi teidän on varmaan pitänyt kuitenkin miettiä, että onko kaikki nyt ihan oikeasti kunnossa. Ja käytön aikaiset vaatimusten mukaisuustestit ovat ne, mistä täällä on puhuttu jo viisi vuotta. Ettekö te koskaan ihmetelleet sitä, että onko tyyppihyväksyntävirastossa Kobeassa kaikki kunnossa? Nythän me keskustelemme siitä, minkälaisiksi säännöt voidaan tulevaisuudessa muotoilla, jotta suljetaan tällaiset mahdollisuudet tulevaisuudessa. Keskeytän heti, mutta kysehän on myös siitä, tuohon on meidän tehtävämme. Meidän on tiedettävä, kuka tiesi mitä, koska tai oletti jotain, se on meidän tehtävämme. Tiedostain tai ajattelen, että asetusta ei noudatettu. Tämä koskee tulevaisuutta myös, mutta tietenkin myös menee. Totta kai. Asetus on vuodelta 2007, joten nyt pitäisi selvitystyössä katsoa mitä sanovat ne, jotka kirjoittivat tekstiä vuonna 2007. Käsittääkseni artikla 5 on vieläkin vanhempi ja se otettiin tuossa muodossaan. Ja minusta tuntuu, että teknologia vain on kehittynyt edelleen. Ja sitä ei nähdä tästä asetustekstistä enää, siksi sitä on muutettava. Jos kysymys ajoitakaa sitä, tiedettiinkö ennen vuotta 2015 eestolaitteista? Voin vastata ei, eikä muuallakaan maailmassa, koska kaikki katsoivat sitten tätä tietoa, joka tuli Yhdysvalloista, ilman että vastaavia asiakirjoja tämän osoittamiseksi olisi ennen ollut. Totta, ettehän te voineet sitä tietää ennen kuin tämä todistettiin, mutta se mitä minä nyt tarkoitan on juuri se, mitä te sanoitte reaktiota, reaktiona siihen, mitä on tapahtunut. Te, te haluatte äh, tavallaan tällaisia doping-kokeita pistokoemaisesti ilman, että niistä ilmoitetaan etukäteen. Miksi tällaista ei ole tehty aikaisemmin KBassa? Ja tulevaisuudessahan esimerkiksi liikenneministeri ministeriö voisi olla tämä viranomainen, mutta voiko saksalainen kuluttaja kuitenkin luottaa siihen, että tämä on totta, koska on puhuttu siitä, että pitäisi olla tällainen keskitetty järjestelmä, eli kysymys on KBAn valvonnasta ja pitäisikö se siirtyä ministeriölle? En tiedä, mitä tarkoitatte keskitetyllä valvonnalla. No siis EU-tasolla. Tilanne on sellainen, että kun saadaan lisätietoa, on selvitettävä, onko kyse oikeudellisista asioista ja ovatko tarkistukset ja tutkimukset sopivia. Eli kun Volkswagenista saadaan tietoa, joudutaan varmasti myös luomaan uusia tarkastusmenetelmiä – kyllähän varmasti aina lainsäädäntö kehittyy edelleen. Sen pitäisi kehittyä tässäkin yhteydessä. Eli Volkswagen-tapauksesta ei pitäisi oppia ainoastaan, että tarkastukset on hoidettava toisin, vaan koko puitteet on muutettava. Olisiko tämä voitu nähdä jo menneisyydessä? Vastaisin tuohon, vaan että ilmeisesti tätä tietoa ei ollut. Muutenhan tällaista yllätystietoa Volkswagenin manipuloinnin yhteydessä, petoksen yhteydessä ei olisi tullut. Eli silloin ei olisi lähdetty liikkeelle tästä vuodesta 2015. No, Se kysymys, eh, koska meillä on vain viisi minuuttia aikaa. Te sanoitte, että oikeudelliset eh, puitteet pitää sopeuttaa. Voiko realistisesti ajatella, että ne arvot, joita meillä on, raja-arvot, että niistä voidaan pitää kiinni? Miten te siis mieltä te olette siitä? Kuinka paljon tässä pitää olla sietotekijää, toleranssia? Eli meillä täytyy olla eh, puitteet raja-arvoille, jotka ovat noudatettavissa die Untersuchungen Tutkimuksethan osoittavat, että ajoneuvot kyllä voivat pitää näistä raja-arvoista kiinni. Ihan laillisin keinoin. Jos jotkut autovalmistajat tästä selviävät, eivät kaikki. Vähemmän keskustelemme oikeastaan siitä, uskommeko, että raja-arvoista voidaan pitää kiinni. Nehän on määrätty siksi, että niistä voidaan pitää kiinni. Mehän keskustelemme ennemmin siitä, miten voidaan estää se, että vaaditaan poikkeuksia silloin, kun ne eivät saisi olla sallittuja. Tämä on se seikka, joka on lopulta selvitettävä. Mrs. Ernst. Edustaja Ernst. Ja, guten Tag. Hyvää huomenta, ministeri Dobrindt. Minä istun täällä. Minulla on seuraava kysymys teille. Koko ajan olen pohtinut tätä, kun on miljoonien edestä tehty petoksia ja liittohallitus ei ole lähtenyt mihinkään seuraamuksiin eikä ole suunnitellutkaan niitä. Monia kysymyksiä liittopäivillä on esitetty tämän suuntaisesti. Tässähän tarkoitetaan, että voidaan toimia sääntöjen mukaiseksi seuraamuksista tai sakoista ei puhuta. EPRCn kertomus on esittänyt, että artiklassa 23 puhutaan ainoastaan sellaisista ajoneuvoista, joita ei ole tyyppi hyväksytty. Silloin sanktiot olisivat mahdollisia auton valmistaja vastaan. Kuitenkin 715 artiklassa 13 puhutaan sopivista pelotteina toimivista seuraamuksista. Näettekö tässä nyt että Saksa on rikkonut tätä asetusta, koska seuraamuksiin ei ole lähdetty tai sakkoja vaadittu. Jos näette tämän rikkomuksena, onko teillä tarkoitus esittää seuraamuksia jossain vaiheessa? Äh, en näe tässä rikkomusta. On olemassa jo sanktioita ja meidän täytyy muuttaa esimerkiksi menetelmiä Nämä ovat kaikki sanktioita ja näitä sanktioita käytetään. Sen lisäksi EUn asetus, josta te puhuitte, on myös se täytäntöönpanto. Saksan lainsäädäntöön, jossa meillä on mukana nyt esimerkiksi maininta asiakirjojen väärentämisestä ja miten se sitten vaikuttaa tekijän esimerkiksi auton käyttökieltoina ja sen lisäksi voitaisiin ottaa myös rahasakot siitä, että tällaisia autoja päästetään liikenteeseen. Tämä on määritelty Saksan lainsäädännössä myös. Mikro. Ilman mikrofonia. Viele solche ähm, Sanktionen wurden erlassen. Mihin seuraamuksiin lähdettiin ja ketä vastaan? Onko tässä todella kyse seuraamuksista? Ensin se, mitä sanoit, ei liittynyt sanktioihin, onhan ihan normaalia, että joitain muutoksia ja korjauksia joudutaan tekemään. Eihän tuo sinänsä ole mikään seuraamus. Welche Sanktionen, welche... Siis mitkä seuraamukset, mitä sakkoja on esitetty kenellekin? Minä tein jo selväksi, mistä sanktioista on kysymys. Eli äh, esimerkiksi tyyppihyväksyntä, äh, hyväksynnän poistaminen, äh, auton käyttökielto ja auton valmistajat hän ovat siinä mukana niiden on toteutettava näitä muutoksia, joita myös valvotaan. Ja jos ne eivät tätä kykene tekemään, eh, niin jos autoa, autoja ei hyväksytä, niin silloinhan koko se eh, auto eh, kanta tavallaan joutuu käyttökieltoon. Ja minusta se on ihan klassinen seuraamus. Anna Gut. Bisher, bisher sind... Toistaiseksi autojen äh, uudelleen äh, varustelu on hyväksytty, mutta en minä vielä tiedä äh, niistä autoista tai, tai muutoksista, jotka ovat tulossa, mutta kuitenkin tässä on kysymys lupamenettelystä. Ja sitten jos tätä ei noudatettaisi... No, ai... Niin, kiitos. Ymmärsin. Toinen kysymys joka on minulle tärkeä. Esther laitteet Ja kysymys 11, haluaisin palata siihen. Sanoitte, ja käsimen, että jos muuta teknologiaa ei ole käytössä, voisitteko selittää tämän, kun tämähän on vähän epäselvää, jos ei muuta teknologiaa ole käytössä, muuta tekniikkaa. Tämä kyllä on hyvin laaja-alaisesti esitetty. Sitä voidaan tulkita eri tavoin. Jetzt ist es sehr weitreichend. No nyt se on hyvin laaja Siinä vaiheessa, kun joku haluaa, poikkeuksiahan voi käyttää poikkeus tätä lainsäädäntöä, lainsäädäntöä, joka sen sallii. Ja teknologiahan on olemassa sen vuoksi, että pakokaasujen puhdistaminen olisi parasta mahdollista. Ja jos sitä ei tehdä, niin silloin voi sanoa, että moottori kärsii siitä, jos sen, jos sen ota käyttöön tätä estolaitetta. Tai, ja jos meillä on esimerkiksi jokin vanha moottori ja siirtää tämän uuteen autoon ja ottaa sen liikenteeseen ja sanoo, että tämä ei nyt ole niin hyvä, ja sen vuoksi minä vaadin tähän poikkeusta. Mutta sitähän me emme halua. Me haluamme huolehtia siitä, että ne, jotka tulevaisuudessa rakentavat autoja ja moottoreita, tekevät sen parhaalla mahdollisella teknologialla suojellakseen ympäristöä ja ihmisiä, mutta sitä täytyy tehdä säännöt eikä jättää porsaanreikiä äh, poikkeuksille. Good morning. Edustaja Aika. Kiitoksia. Hyvää huomenta ministeri. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänä aamuna. Haluaisin kiittää myös siitä, että hyväksytte heti kutsumme. Minun on sanottava, että meillä on paljon enemmän vaikeuksia toisten maiden ministereiden kanssa, joten olen oikein, olen oikein iloinen siitä, että olette täällä. Vastauksissanne on vähän omituisia väärinkäsityksiä, niin minun mielestäni laki on aivan selvä. Estolaitteet on sallittu ainoastaan, mikäli valmistaja voi osoittaa, että niitä tarvitaan, että voidaan suojella moottoria. Mikä tässä on vanhentunutta? ja Minähän jo selitinkin. Siinähän juuri lukee tuo asia, jonka juuri sanoitte. Jos kyse on siitä, että suojataan moottoria, niin silloin poikkeus tai estolaite on mahdollista käyttää, mutta ei puhuta siitä, minkälainen moottorin pitäisi olla. Ja moottoriteknologiahan on edistynyt aivan valtavasti. Haluammeko todella nyt tukea niitä, jotka rakentavat kaikkein huonommat moottorit, eli sallia monet poikkeusmahdollisuudet niille. Eli jos tiettyjä rakennusosia ei käytetä riittävästi, niin silloin voidaan jo ennakoiden ajatella, että tämä ei ole paras mahdollinen moottori kyseiseen ajoneuvoon. Ja haluamme kantaa tällaisille auton valmistajille mahdollisuuden poikkeuksiin. Vai pitäisikö sanoa, että tuollaisia osia sinne ei ole lupa laittaa, koska on pakko käyttää modernia löytää niin, tekniikkaa. Mielestäni tälle tielle tulisi lähteä, koska muuten jatkuvasti käydään keskustelua siitä, että ajoneuvot, jotka eivät toimi niin hyvin, äh, niin niihin voidaan esittää sitten poikkeuksia. Minun mielestäni tässä nyt käännätte tämän todistustaikan. Nyt mikrofoni meni pois. Niin Yritän tätä tässä käynnistellä, mutta, mutta tämä mikrofoni sulkee itsensä ja sammuttaa itsensä. Ehkä se johtuu siitä, että minulla on ikäviä kysymyksiä. Kysyn siis, miksi olette, teillä on niin selkeät sanat Fiatista, sanotte jopa, että, että näitä on manipuloitu käyttämällä laittomia välineitä. Eli tässä, tässä tiedätte aivan selkeästi, että kyseessä on laittomat laitteet. Miksi olette niin varmoja Fiatin tilanteesta? Die Untersuchungen, die... Tutkimukset, joita KBA toteutti Fiatin yhteydessä, viittasivat aivan erityiseen vaikutukseen päästörajoitusjärjestelmään, eli että siinä oli tietty aikaraja. Kukaan ei pysty selittämään tätä minulle, voi teknisiä kysymyksiä asiantuntijoille esittää, mutta kukaan ei pysty selvittämään, että miten ajoneuvo tietyn ajanjakson jälkeen ei enää pysty virheettömästi ja varmasti toimimaan. Ja sitten päästöerätysjärjestelmää vähentäviä estolähteitä lähdetään käyttämään. Ja jos suljettaisiin ja käynnistettäisiin, voitaisiin ajaa saman aikarajan mukaan. Little time and it's clear. Anteeksi, meillä on vain vähän aikaa ja nyt tuli selväksi, mitä yritätte sanoa. Nyt menemme seuraavaan autoon, Opelin. Clear because of this time constraint. Eli Fiat on selvää, tässä on aikarajoituksia. Opelin mennään nyt. He alentavat 17 asteella tätä vähentämistä ja sanotte, että tämä on hyvin antelias tulkinta moottorin suojelu ajatuksesta. Miksi tämä on siis antelias käsitys moottorisuojelusta, kun taas vietin osalta kyseessä on laiton estolaite teidän mielestä? Opel is in Opel on niitä autoja, joissa meillä on epäilyjä siitä, että voidaanko näitä termolaseja perustella moottorin suojalla ja sen vuoksi Opelin täytyy näissä tai täytyy sopeuttaa näitä ajoneuvoja. Ja jatkotutkimukset Opelissa eivät koske ainoastaan 17 astetta, vaan muitakin kysymyksiä. Tutkimukset ovat yhä käynnissä ja tutkimustulokset tullaan julkaisemaan, mutta me olemme antaneet jo tiettyä informaatiota, raportoineet ja että esimerkiksi tässä on käytetty poikkeuslupaa ja sen vuoksi on annettu poikkeu, tämä poikkeus ja, ja lupa. Mit, äh, Eli tämä lämpöikkuna ei ole enää mahdollinen sen vuoksi, että se liittyy auton moottorin ohjelmistoon. Ongelmahan tässä, että saksalaiset viranomaiset ovat antaneet Opelin luvan lähteä maanteille teillä. Teillä on hyvin epäsuoria kommentteja, mutta Fiat taas on italialaisen viranomaisen hyväksymä. Ja tässä teillä on suorat sanat. Kyseessä on laiton estolaite. Miksi olette niin tiukkoja italialaisten kanssa, mutta ette oman viranomaisen kanssa, johon, jonka suhteen teillä on kuitenkin toimivaltuudet vetää auto takaisin? schlichtweg falsch, äh, was... Äh, Tuo ei nyt päde, koska me käytämme samaa mittatikkoa kaikkialla. Tarkistamme Opelit ja muiden autonvalmistajien autot. Meistä nämä ajoneuvot on nyt tunnistettu, jossa meillä on epäilyjä. Silloin muutoksia on tehtävä, kun ne vedetään korjauksia varten takaisin muissa maissa on hyväksyntämenettelyt. ei ole samantyyppistä on siellä todettu Saksan valmistajien osalta, niin noissa maissa ei ole lähdetty näihin toimiin. Tämä koskee myös Fiatia. En ole kuullut, että ollaan jo vetämässä näitä kurjattavaksi markkinoilta. Opelin osalta tehdään. Tämä ei ole mikään arvokysymys minun mielestäni. Tämä vain toteamus siitä, mitä tapahtuu. Se, mitä me teemme autojen kanssa myös muissa eurooppalaisissa maissa, voitaisiin toteuttaa aivan samoin. Ja ainoastaan silloin saadaan selkeästi pienemmät päästöt. Nämä ajoneuvot, jotka nyt vapaaehtoisesti on vedetty korjattavaksi, päästävät paljon vähemmän noksia. Ja muut ajoneuvot voisivat tehdä samoin, jos olemme todenneet, että ne kulut ryhmään kaksi jotka on sallittu, päästetty markkinoille muissa maissa. Edustaja Evi, kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. En todellakaan halua täällä puolustaa Fiatia tai Italian viranomaisen toimintaa, mutta kyllä minusta kuitenkin tuntuu tarpeelliselta korostaa sitä, että Fiat on aloittanut vapaaehtoisen takaisin kutsuohjelman tämän vuoden helmikuussa, niin kuin on täällä on todettu. Tämän halusin vain täsmennyksenä täällä tuoda esille. Minulla olisi kysymys, joka koskee vastaustanne numero, kysymyksen numero 11. Siinä toteatte, että jo vaatimusten mukaisuuden läpäiseiden, läpäiseiden autojen kohdalla voitaisiin optimointia tehdä, kun kyseessä on hyvin korkeat NOx-päästöt. Haluaisin ymmärtää paremmin, tämän, kun tässä viitat, viittatte hyvin korkeisiin päästöisiin, niin millaisesta suuruusluokasta on kysymys? Ja kun tätä optimointia ajatellaan, otetaanko mukaan sen tyyppiset toimet kuin, kuin nämä, nämä kysymyksen viisi viittaamat lämpöikkunaongelmat, ja joihin liittyy tämän 630 000 auton takaisin kutsu. Die, ähm, bei der Optimierung kun puhutaan öljyiden optimoinnista, takaisin kutsun yhteydessä, niin tietenkin tulos, miten paljon vähemmän NOx-päästöjä syntyy, riippuu yksittäisistä tapauksista, ohjelmiston optimoinnin tapauksista. Ne ovat meillä hyväksynnän kohteena myös. Tällä hetkellä, jos ajatellaan näitä esittämiä niin auton valmistajia, kahden osalta hyväksyntämenettelyt on jo Muiden osalta ei vielä hyväksyntää ole. Pohjoismakkaan ja yksi Opel-malli ovat tässä kyseessä. Siinä on kyse monista vähennyksistä. En voi kuitenkaan nyt prosenttilukuja esittää, mutta tämä tieto voidaan lähettää myöhemmin, koska tarkistusten yhteydessä voidaan osoittaa, nämä luvut. Kollegani sanoi juuri, että taidamme puhua noin 70 prosentista NOX-vähennystä. Toinen kysymys liittyy kysymykseen viisi. Voisitteko toista, 630 000 autoa, niistä puhuttiin, mutta voisitteko toistaa vielä kysymyksen? Okei, okay, perfetto. Quindi, eh... Niin, voin toistaa kyllä. Eli niin kun ajatellaan, mihin tuloksiin pyritään niin, että typpioksidipäästöjä voitaisiin vähentää, niin nyt puhutaan tästä 70 prosentista. Oletteko sitä mieltä, että nämä toimet riittävät siihen, että voidaan taata, että nämä miljoonien autoneuvojen päästöt, jotka ovat tuolla maanteille, eli kyseessä ovat siis dieselmoottorit, on, ei, onko mahdotonta päästä siedettäviin tasoihin, erityisesti kaupunkialueille. Onko teidän mielestänne tämä toimi siis riittävä? Wenn es um die Einhaltung ähm, der Grenzwerte kun on kysymys raja-arvojen kiinni pitämisestä ilmastonsuojelussa, siinä pitää olla paljon äh, toimenpiteitä, esimerkiksi ilmanlaadun parantamiseen olemme tehneet tiettyjä ehdotuksia, joissa on kysymys myös siitä, että ne ajoneuvot, jotka jatkuvasti ajavat kaupungeissa, ajatellaan tässä esimerkiksi julkista liikennettä, linja-autoja, takseja, viranomaisautoja, jakeluautoja, niiden täytyy pikkuhiljaa siirtyä vaihtoehtoisiin energialähteisiin laitteisiin, sähkö, äh, hybridi ja niin edelleen. Me valmistelemme ohjelmaa Saksassa, jolla tämä olisi mahdollista, ja antaisimme, äh, tai siis liittotasolta, liittotasolta tulisi tähän tukea, niin että nämähän ovat ajoneuvoja, jotka ajavat äh, tuhansia kilometrejä vuodessa. Eli vastaus, kyllä, tämän on tapahduttava, jotta voimme parantaa ilmanlaatua. Eh, non so se posso fare un Mä en tiedä voinko vielä sitten tässä viimeisen kysymyksen. Aivan lyhyesti. Kannattaisitteko sitä, että meillä olisi yksi ainoa äh, vaatimusten mukaisuus viranomainen niin, että voitaisiin ottaa käyttöön sanktioita. Tästä kollega jo aikaisemmin kysyi, mutta haluaisin selkeän vastauksen tähän. Ich habe ja bereits Minähän jo aikaisemmin viittasinkin siihen. Me tarvitsemme tällaisen clearing-tahon, jos tyyppihyväksyntäviranomaisten kannat vaihtelevat jäsenvaltioiden kesken. Tarvitaan päätös suuntaan tai toiseen, jo, jotta saadaan siis tällainen perusteltu päätös. Se on looginen johtopäätös, koska muuten maiden tyyppihyväksyntäviranomaiset voivat optimoidun oikeusperustan pohjalta ainoastaan näin voidaan huolehtia siitä, että tyyppihyväksyntämääräyksestä pidetään kiinni. Kiitoksia. Sitten siirrymme seuraavaan kysymyskierrokseen ja nyt olen vähän tiukempi puheaikojen suhteen suhteen, koska meillä on kaksi esittelijää myös ja annan heille vähän enemmän aikaa, mutta olen tiukempi nyt muuten puheenajassa, koska meillä on vielä toinenkin kuuleminen tulossa ja siihenkin tarvitsemme kaiken käytettävissä olevan ajan. Edustaja Giseke, otatteko nämä kaksi puheenaikaa yhdessä, ei vaan erikseen? Äh, kiitos Herr Dobrindt, että olette tulleet valiokuntaan. Kollega Ertog oli oikeassa siltä osin, että te reagoitte nopeasti, kun monet muut kollegat, esimerkiksi kollegani SDPstä, Verhoigen, hänet joudumme kutsumaan moneen kertaan. Meillä on ollut Fiat täällä tällä viikolla ja kysymys Fiatista on kiistanalainen, koska meillä on kaksi mielipidettä. Te sanoitte, että Iatin estolaite oli laiton ja Fiatin kollega taas oli aika huoleton ja sanoi, että testimenetelmät Äh, tyyppihyväksyntävirastossa eivät ole kunnossa ja niitä pitäisi, tai hän kritisoi niitä. Joten hän sanoi, että ei ole kysymys estolaitteesta, vaan moduloinnista. No minusta tämä on äh, hiusten halkomista sanoilla. Jos moduloidaan, tai, niin silloinhan äh, nämä vähentyvät nämä, nämä päästöt Joten mitä mieltä te olette Fiatin arviosta A. testimetodeista B. moduloinnista? Der äh, Kommission, der EU-Kommission. komissiossa on mittaustulokset, joita KBA tarkasteli Fiatin osalta. Siellä on ihan yksityiset, yksityiskohtaiset tiedot, joiden pohjalta voidaan arvioida – onko niin, että merkittävästi merkittävää vähennys tapahtuu hyväksyttävässä aikarajassa. Mielestäni on hyvin jännittävää, miten juuri tämä tapaus saa päätöksensä, kun tässä tapauksessa hän juuri osoittautuu, että voidaan pohtia, miten pitkälti eurooppalainen oikeus pystyy puuttumaan tällaiseen toimintaan, jossa vaikutetaan päästöjen syntymiseen, jos autonvalmistajat haluavat käyttää tätä mahdollisuutta. Tai toisethan pyrkivät sanomaan, että eurooppalainen oikeus riittää suojautumaan tällaiselta manipuloinnilta. Onko kyse siitä, että vähennetään päästöjärjestelmän tehokkuutta, tai kutsutaanko sitä moduloinniksi tai järjestelmän sulkemiseksi, se on ihan sama. Jos käy niin, että ihan pian tällaisen testisyklin jälkeen NOx-päästöt dramaattisesti lisääntyvät, silloin mielestäni ei ole ainakaan lainsäätäjän hengen mukaan toimittu. Ja siksi pitäisi todeta, että tämä ei ole laillista, vaan laitonta. Mr. Dance. Edustaja Dance. Thank you for... Kiitoksia, ministeri. Kiitoksia siitä, että olette tulleet tänne. Täällä on oikein selkeästi toivotettu tervetulleeksi. Teillä on markkinavalvonta valtuuksia ja 52 mallia mm, tarkistitte aikaisemmin, tai tämän skandaalin jälkeen. Kuinka monta tarkistitte sitä ennen? Ich kann dazu keine Auskunft geben, weil ich keine... En voi antaa tähän mitään äh, vastausta, koska minulla ei ole lukuja. Ja äh, te, te olette varmasti puhuneet tästä KVAn kanssa, mutta ne, näiden testien luonne on sellainen, että ne testit, joita tehtiin, menivät pitkälti äh, ylitse oikeusperustan puitteiden, koska se, mitä Volkswagen-skandaalista asiasta opittiin, niin on pyritty nyt etsimään tällaisia estolaitteita, joita Volkswagenin yhteydessä käytettiin. Täytyy, tässä, tämä täytyy tietää, täytyy tietää, mitä haluaa etsiä ja löytää. Ymmärrän, että halua vastata tähän täsmälliseen määrään, mutta ymmärrän kyllä, mitä sanoitte tästä, että tarvitaan näyttöä niin, että voidaan näin, nämä suorittaa. Tietenkin tässä keskustelemme puutteista Euroopan tasolla koskien kykyämme eh, toteuttaa markkinavalvontaa. Minusta vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot itse tietävät hyvin, mitkä ovat niiden vastuut ja milloin markkinavalvonta on tehtävä. Sanoitte, että ei ole mitään näyttöä 2015 syyskuusta alkaen siitä, että mitään estolaitteita käytettäisiin, mutta ette ole sanoneet Toyota Deutsche Umwelthilfeltä vuodet 2007. No, luotatteko heihin? Uskotteko, että he ovat luotettava tietolähde vai onko teillä syytä epäillä sitä, mitä tämä taho sanoi vuonna 2007? Sie müssen sich natürlich auf die konkreten Informationen. Tietenkin puhutaan konkreettisista tiedoista. Toivon, että te halua nyt, että perinpohjaisesti lähden omia kantojani esittämään tiettyjen kansalaisjärjestöjen toiminnasta, mutta silloin, sanoit, että silloin olisi esitty todisteita siitä, että laittomia estolaitteita käytetään ja niistä on tieto, niin tuo ei pidä paikkaansa. Ei pidä paikkaansa. Meidän pitää toimia ihan nopeasti, kun minulla on vain kolme minuuttia. When you heard this... Niin kun kuulitte nämä tiedot, ettekö ajattelet, että tämän pitäisi johtaa tietyn tyyppisen tutkimuksen alkamiseen ja toivottavasti varmistavatko nämä väitökset perusteltuja. No, mihin informaatioon te viittaatte? Sanoin tässä jo aikaisemmin, että silloin 2007-2008 silloin tätä informaatiota ei ollut. Mr. Schulz. Hmm. Edustaja Schulz. Omalta osaltani haluaisin myös kiittää ministeriä, että tulitte tänne, enkä haluaisi käyttää tilaisuutta todetakseni, että Verhoigen lupautui tänne myöhemmin. Minusta tuntuu välillä, että täällä ollaan kuin liittopäivillä, mutta tämä on Euroopan parlamentti. Niin, minäkin olen huomannut, että Euroopan parlamentissa ollaan Verhoigenista on puhuttu, mutta ilmeisesti Siganen Rojalkan ei ole löytänyt vielä sellaista sopivaa ajankohtaa, että hän ehtisi tänne, olisi ehkä puheenjohtaja voinut antaa minun puhua loppuun loppuun. Ei olisi tarvinnut keskeyttää. Nyt aloitan kolmen minuutin puheenvuoroni. Minä haluaisin vielä kerran palata aiheeseen, arvoisa ministeri, kun puitte siitä, miten Saksa reagoi ja reagoi hyvin nopeasti. Minua kiinnostaisi seuraava asia. Teillä on varmasti ollut kahdenvälisiä keskusteluita kollegoiden kanssa muista maista. Keskusteluissa varmasti on pohdittu sitä, miten yhdessä voitaisiin toimia. Voisitteko antaa tästä vähän tietoa siitä, minkälaiset reaktiot olivat muissa maissa näihin toimien listoihin, joita esititte? Raat. No, kerroin neuvostossa, mitä me Saksassa teemme, samoin kuin olen informoinut eurooppalaisia kollegoitani näistä testeistä ja muusta. Ja neuvostossa sanoin, että me, meidän täytyy välttämättä kiireisesti myös muuttaa lainsäädäntöä ja kollegoiden näkemykset ovat olleet erilaisia, mutta kahdenvälisissä keskusteluissa olemme lähentyneet. Muissa maissaan tehdään myös tutkimuksia ja ymmärtämys on kasvanut siitä, että meidän täytyy myös muuttaa sääntöjä ja toivon, että seuraavassa neuvoston kokouksessa voimme tästä sopia ja ehkäpä myös tämän valiokunnan suositukset voidaan toimeenpanna. Onko teillä sellainen tunne, että Euroopan komissio kulkee tämän kehityksen etunenässä ja todella johtavasti ajaa tätä asiaa ja huolehtii tehtävistä? Ei, minulla ei ole sellaista tunnetta, että komissio olisi tässä etunenässä. Ja mitä tulee lainsäädännön muuttamiseen, niin mm, komissio ei pidä muutosta välttämättömänä, vaikkakin se tänä päivänä olisi välttämätöntä saada aikaan muutos. Neuvoston puheenjohtajamaa edellisessä neuvoston kokouksessa vaati komissiota valmistelemaan ehdotuksia seuraavaan kokoukseen ja toivon todellakin, että komissio tekee lainsäädäntömuutosehdotuksen. Minä vaadin komission jäsentä nyt jo kirjeitse tekemään näitä muutoksia, ja jos ei tällaista ehdotusta tule, niin silloin me emme tule saamaan turvallista järjestelmää, jolla voimme sulkea pois tällaiset manipuloinnit. Edustaja Bonifuan. Kiitoksia, hyvä ministeri läsnäolostanne täällä. Haluaisin nyt palata Euroopan lainsäädäntöön ja tähän asetukseen vuodelta 2015, josta on paljon puhuttu. Kuten tiedätte, jäsenvaltiot tämän asetuksen mukaan vastaavat lainsäädännön noudattamisesta, erityisesti sen artiklassa 13. Näin todetaan mikäli sääntelyä ei noudateta, niin tulee takaisin kutsuja myös sanktioita. Teidän antamienne vastausta mukaan sekä kirjallisena että myös suullisena täällä salissa, kun kollegat ovat teille esittäneet kysymyksiä. Vaikuttaa siltä, että sanktioihin meneminen on hyvin vaikea päätös, ettekä ole sitä tehneet. Kolleganne ministerit muista jäsenvaltioissa eivät ole myöskään näin toimineet. Ettekö siis usko, että jotta lainsäädäntöä lopultakin voitaisiin kunnioittaa ja mukaan lukien sanktiot, koska ilman niitä ei ole mitään validia eikä legitiimiä lainsäädäntöä kuluttajien kannalta, niin ettekö usko, että tulevissa toimissa, erityisesti kun tarkistetaan mm, äh, tätä vaatimusten mukaisuussääntelyä, eikö tähän tarvittaisi riippumatonta Euroopan tasoista viranomaista? bin mir jetzt nicht sicher, jetzt ging es... En ole nyt ihan varma, kun puhuttiin seuraamuksesta ja valvonnasta. Tarkoititteko molempia vai onkohan nämä kaksi käsitettä mennyt tässä sekaisin? Mutta voisin vain viitata siihen, että se, mitä täytäntöön pannaan Saksassa, seuraamuksien osalta on ilmoitettu. Tällainen ilmoitus ei johtanut mihinkään vastalauseeseen EUn puolelta. Eli jos tällainen seuraamusjärjestelmä ei ehkä olisi noudattanut EU:n lainsäädäntöä niin silloinhan 2789 olisi pitänyt toteuttaa sopimusrikkomusmenettely. Käsittääksemme tällaista ei ole missään Euroopan maassa ollut – kaikissa on samanlaista täytäntöpanoa. Tämä on toinen ongelma. Nyt kuitenkin esitin, esitin kysymyksen koskien jäsenvaltiota. Sitten toinen kysymys, se koskee näitä ajo, ajonaikaisia testauksia. Saksan hallitus on yksi niistä hallituksista, jotka pyrkivät siihen, että, että näitä testejä voitaisiin tehdä Euroopan unionin tasolla. Mutta tässä ei haluttaisi, että kerronta yksi, vaan, vaan valmistajat tarvitsevat aikaa jos te kannatatte testausta ajoon todellisessa ajoissa, niin tuetteko näin suurta vaatimusten mukaisuuskerrointa? Äh, äh, Ensimmäinen asia on ihan äh, totta. Me olemme vaatineet, että päätöksiä pitää tehdä hyvin nopeasti ja minä kannatan sitä. Tai siis minä olen sitä mieltä, että me olemme onnistuneet, nämä päätökset on tehty ja testit voidaan käynnistää. Ja meillä on myös käytössämme tarvittava tekniikka, jotka voidaan ottaa käyttöön maanteilla. Eli vaatimusten mukaisuustekijä on yhdenmukaistamistekijä ja NEFZ tämän täytyy tehdä näitä arvoja ja kattoja, ja jos nämä koesyklit ovat erilaiset, niin silloin luonnollisesti ministeriössä täytyy huomioida tämä myös sääntöjen laatimisessa sekä vaatimusten mukaisuustekijöissä. Komissiossa on tästä puhuttu ja tämä johti nykytilanteeseen. Meillä on hyvin vähän aikaa. Hyvä ministeri, voisitteko todella vastata tähän kysymykseen suoraan, niin sitten voimme pysyä aikataulussa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Henkilö. Arvoisa ministeri, mielestäni meidän pitäisi yhdessä katsoa myös eteenpäin. Meidän on jotain tehtävä jotta nyt tapahtunut ei pääse tapahtumaan uudestaan. Tehän viittasitte jo siihen, että ohjelmistot ovat kehittyneet dramaattisesti vuosien 2007 ja 2015 välillä. Tulen alalta, tiedän, että tämä toimii, mutta joissain maissa ohjelmistoasiat kehittyvät paremmin kuin meillä. NOX-säännöt ovat myös tiukimmat Yhdysvalloissa kuin meillä ja näemme myös, että valvonta toimii paremmin Yhdysvalloissa, kun Volkswagen kansaani tuli esiin siellä. Ja seuraamukset Volkswagenille olivat myös tiukemmat. Konkreettinen kysymykseni. Se on oikeastaan ehdotus. Ettekö ole sitä mieltä, että nyt olisi aika huolehtia siitä, että Eurooppa ja Yhdysvallat huolehtisivat siitä, että säännöt ja tarkastukset harmonisoitaisiin? bin mir nicht sicher, ob unser Weg sein kann. En ole ihan varma siitä, että meidän pitäisi vain katsoa USAn suuntaan ja sanoa, että meidän pitäisi löytää vastaavanlainen äh, järjestelmä. Minun näkemykseni on, että ajoneuvot USAssa ja amerikkalaiset äh, äh, valmistajat, valmistajat tai siis siellä käyttö on paljon suurempi. Jos ajatellaan NOx-ongelmatiikkaa, niin sen lisäksi kuuluu siihen myös se, että meillä on myös CO2-ongelma, joka täytyy selkeyttää ja selventää. Joten USAssa ei ole vastaava tilanne kuin meillä. Ihan totta. Tietenkin tämän ehdotuksen takana on se ajatus, että voidaan ottaa kumppanilta käyttöön tiukemmat säännöt. Eli me autamme amerikkalaisia kohtelemaan tiukemmin hiilidioksidipäästöjä ja he auttavat meitä NOx-päästöjen osalta. Eli jos käytetään tiukempia sääntöjä, niin molemmin puolin Atlantin ihmiset, kuljettajat ja ilmaa hengittävät voivat tästä hyötyä. No jos me sovimme siitä, että yritämme koota kaikkein parhaat elementit eri järjestelmistä, jotka tunnemme, niin minä sitä vastustaisi varsinkaan sen vuoksi, että meidän täytyy Euroopassa miettiä, mikä on seuraava askel, mikä suuruusluokka on seuraavilla näillä luokilla, joita me hyväksymme ja millä tavalla me päätämme ja laskemme raja-arvoja. Ja sen vuoksi me voimme toki ottaa positiivisesti mallia muiden kokemuksista. Ja herr minister, ich will da anknüpfen. Ich sehe die... Arvoisa ministeri, tuohon vähän liittynyt. En näe ihan yksinkertaisena tätä kuin henkilö. Moottoriohjelmistot, moottorin ohjaaminen on hyvin monimutkainen asia. Se, että sanotaan, että amerikkalaiset ovat edenneet meistä kauas, ei ehkä ole ihan noin yksinkertainen asia. Saksalaisella perinpohjaisuudella tutkitte asiaa ja esitätte, että moottoriohjelmistot pitää esittää ohjelmistojen valmistajien ja auton valmistajien välillä on suuria ongelmia, kun ajatellaan vastuukysymyksiä ja myös bisnessalaisuuksia. Eli tavallaan joudutaan avaamaan näitä prosesseja, jotta voidaan huolehtia tarkistuksesta. Mutta samalla yritykset sanovat, että tässä on yrityssalaisuuksia, siksi avoimuus toimii ainoastaan tiettyyn rajan asti. Siksi tämä on hankala kysymys. Koko tämän asian työstämisen aikana Volkswagenin asian aikana olen oppinut, että kysymyksessä äh, hardware, software, äh, moottoreiden koko verottaminen, kaikki tämä asia. Tämä on erittäin monimutkainen ja suuri asia. Ja usein äh, tässä kuitenkin kaikki johtaa näihin teknisiin yksityiskohtiin, josta sitten taas kaikki eivät tiedä kaikkea ja niinhän se halutaan tehdä. Ja sitten kuitenkin hyväks, tyyppihyväksynnässä se täytyy huomioida. Ja silloin keskiössä on ohjelmisto ja sitten täytyy miettiä näitä moottorin suojaperusteita ja millä tavalla me voimme sitten siitä mennä eteenpäin ja miettiä, miten lähdetään eteenpäin. Mrs. Edustaja Shademus. Äh, eh, I have, my first question is... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymykseni on aika yksinkertainen. Sanoitte, että teidän mielestänne estolaitteen määritelmä ei ole riittävän selkeä, mutta mm, oletteko tätä kukaan Saksan hallituksesta kysynyt komissiolta e-, ennen vuotta 2015 mitään selvityksiä, mitään täsmennyksiä koskien näitä estolaitteita? Ich sage, sie ist äh, zu Sanoisin, että tässä mennään liian pitkälle, annetaan liikaa mahdollisuuksia. Ja siksi muutos on ehdottoman välttämätön. Minusta tuntuu, että lisäkysymykset, joita esitimme heti Volkswagenin skandaalin jälkeen, selvästi esitettiin siksi, että halusimme ymmärtää asian – paremmin. Ja sitten kun nähtiin, miten paljon neuvoston mahdollisuuksia siinä on, esitimme heti, että tämä on suuri ongelma, joka ratkaista. Niin vastaus on ei. Vastaus oli melko selveä. Minusta tunnu, että te olisitte ymmärtäneet, koska ette te olisitte silloin sanoneet noin. Let's take it later on, but my... No, palataan tähän myöhemmin. Minulla on sellainen vaikutelma, että Saksan hallitus ei pyytänyt selvitystä koskien nestolaitteita ennen vuotta 2015. Toinen kysymys koskee markkinavalvontaa ja tätä uutta ehdotusta e, komissiolta koskien tyyppihyväksyntää tulevaisuudessa. Mikä on Saksan kanta? Haluatteko, että EU-komissiolla olisi valtuudet eh, harjoittaa markkinavalvontaa. Oletteko sitä mieltä, että se voisi auttaa myös Saksaa esimerkiksi Fiat-tapauksessa? Minä haluaisin, että komissio ristiriitatilanteissa, kiistatilanteissa voisi olla erotuomarina koska meillä on erilaisia tyyppihyväksyntäviranomaisia, ja, jotka täytyy voida arvioida. Ja minusta tämä olisi tehtävä, jonka komissio voisi tehdä. Se olisi komissiolle myös looginen tehtävä. Viimeinen kysymykseni. Kuka teidän mielestänne Volkswagenin lisäksi on eniten vastuussa koko tästä skandaalista ja siitä, että emme havainneet tätä auton valmistajien huijausta ennen viime vuotta. Onko Saksan hallitus osavastuussa? Volkswagen hat Volkswagen on petoksistaan vastuullinen. Vastuu, joka meillä yhdessä on, on se, että meidän on opittu muutettava jotain, tehtävä päätöksiä tulevaisuutta ajatellen. Ja tämä skandaali on myös työstettävä. Me teemme tätä työtä Saksassa tällä hetkellä, tällä hetkellä ja Bryssel varmasti ja komissio pyrkivät samaan. No, Frau Wiering. Danke, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. From the council. Olin yllättynyt neuvoston päätelmistä 7. kesäkuuta, kun määritelmän saatiin Saksalta ja monet jäsenvaltiot sen hylkäsivät, myös komissio. Oletteko yhtä mieltä tästä päätelmästä? Kysyjänä siis edustaja Viirin. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Sitten toistaa kysymyksen. What is What is your conclusion? Mikä on teidän johtopäätöksenne? Siis eh, mikä on teidän johtopäätöksenne neuvoston päätöksestä 7. kesäkuuta? About the definition, um, who what? Se koskee näiden eh, estolaitteiden määritelmää. 7.6. neuvosto ei tehnyt mitään lopullista päätöstä, vaan neuvosto pyysi komissiolta, komissiota esittämään toimenpidepaketin. Ja tätä toimenpidepakettia me odotamme ja sen jälkeen sitten voidaan tehdä päätökset. Joten en nyt oikein ymmärrä, mitä te tarkoitatte yksityiskohtaisesti. Can, can you explain maybe what... Ehkä voisitte, voisitte selvittää paremmin, mikä on kysymyksenne. The different Saksaan. Niin Saksa määritteli estolaitteet ja tämä määritelmä hylättiin. Pyydän nyt kommenttianne koskien tätä hylkäämistä. Kuinka selitätte, mitä te, mikä on teidän yhteenvetonne tästä päätöksestä? Glaub, da besteht ein Missverständnis. Tässä on nyt varmaan väärinkäsitys ei neuvostossa ole päästy siihen pisteeseen, että olisi tehty mitään päätöksiä. Neuvoston jäsenet esittelivät kantansa ja näkemyksensä ja antoivat komission jäsenelle tehtävän. Ja minä olen aikaisemmin jo kertonut, että se mitä minä esitin oli hyvin erilaista tai, tai erilainen kuin muiden kollegoiden. Ja oli niitä, jotka olivat samaa mieltä ja niitä, jotka olivat täysin eri mieltä. Ja sitä käytiin hyvin aktiivista keskustelua. Ja minun näkemykseni on, että mitä kauemmin tämän aiheen parissa toimitaan, niin sitä enemmän kollegatkin ovat sitä mieltä, että sääntöjä on tiukennettava for the RDE test, answers to ending to your parents. Niin RDE-testien osalta Niin tässä oli siis eroavaisuuksia testiä, testituloksissa laboratorio- ja tieolosuhteiden kautta. Oletteko sitä mieltä, että RDE-testit olisi voitu hyväksyä nopeammin? Jos näin on, mitkä olivat esteet hyväksynnän tiellä? Oliko ne jäsenvaltiot, tekniset ongelmat vai muut syyt? rde RDE-keskustelua äh, on käyty intensiivisesti muistaakseni vuodesta 2011 ja me olemme aina painostaneet siihen suuntaan, että nopeasti pitäisi toimia. Volkswagen-tapauksen jälkeen on saatu lisävauhtia tähän, mutta en pysty nyt kertomaan teille sen enempää siitä, miten vuoden 2011 ja 2015 välillä tämä on jäänyt vähän jumiin en tämän verran muista nyt. Ja nyt edustaja Schultz. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minulla on ainakin yksi kysymys, joka liittyy asiaan, josta on puhuttu moneen asiaan. Teidän mielestänne on tärkeintä, että tulevaisuudessa äh, otetaan käyttöön äh, kaikkein uusinta teknologiaa ja sitä kautta huolehditaan siitä, että me vaat, vaadimme aina äh, teollisuudelta, että ne käyttävät parasta mahdollista teknologiaa. No nyt Euroopan parlamentissa, kun olemme kuulleet äh, kaikkia autonvalmistajia, oletteko te sitä mieltä, että kaikki Eurooppa eurooppalaiset autonvalmistajat ovat suunnilleen samalla tasolla? Vai voiko olla, että yksittäiset valmistajat ovat teknologisesti huomattavasti edellä ja ovat tietyissä asioissa paljon parempia kuin muut ja tämä voisi johtaa sitten joidenkin eduksi tai vasta, vasta tai niitä heitä vastaan. Um um Kysymys on toinen mielestäni. Se liittyy kustannuksiin. Yksinkertaisesti siihen, onko auton valmistaja moottoritekniikan, moottorin ohjaamisen ja päästöjen osalta hyväksymään tai haluaa alhaisemmat kustannukset kuin muut auton valmistajat. Ja tämä onnistuu sitä kautta, että käytetään näitä poikkeusmääräyksiä. Tuo ongelma mielestäni on ratkaistava. Jos vaadimme uusinta tekniikkaa tässä, niin tuo kustannusten leikkauskilpailu loppuisi. Ja tämä saattaisi johtaa siihen, että tietyt moottorit, jotka ovat käytössä nyt, muuttuvat kalliimmiksi, mutta se on kyllä välttämätöntä, aivan välttämätöntä, jotta voidaan huolehtia paremmin ympäristöstä. Uh, no, teidän vastauksenne vahvisti minulle sen, mitä monet muut täällä ovat jo sanoneet. Eli siitä huolimatta haluaisin sanoa, että kyllä tilanne voi olla sellainen tietyille valmistajille, että kysymys on kustannuksista. Jotkut vähän valmistavat hyvin halpoja autoja, jotkut kalliita ja kustannukset voivat silloin olla hyvin erilaisia ja ne voidaan arvioida eri tavalla. Ja tämä voisi johtaa hyvin erilaisiinkin äh, reaktioihin äh, tässä tuotteiden moninaisuudessa. Eli monet, jotka äh, valmistavat 15 000 euron autoja, voivat olla suuremmissa ongelmissa kuin kalliimpien. Meidän mielestämme ei ole mitään argumenttia, joka oikeuttaisi sen, että koska haluaa tarjota edullisempia autoja, niin saa myös aiheuttaa enemmän haittaa ympäristölle. Eli on välttämätöntä tarjota parasta mahdollista ympäristön suojaa. Tämä tarkoittaa silloin uusinta teknologiaa päästön puhdistaminen osalta. Grazie, signor ministeri. Seuraava edustaja. Kiitoksia, ministeri. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mihin toimiin olette ryhtyneet KB, KBAn sertifioinnin osalta eh, tämän Volkswagen eh, skandaalin jälkeen vuosikausia ei, eh, viranomaiset eivät ole havainneet näitä välineitä, jotka, joiden avulla on muutettu Volkswagen-moottoriden arvoja. Sitten toinen asia, ettekö ole sitä mieltä, että kansallisilta valtioilta olisi nyt aika ottaa pois toimivaltuudet koskien vaatimusten mukaisuutta niin, että voitaisiin välttää nämä vaaralliset yhteydet ja linkit kansallisten valtioiden ja valmistajien ja, ja tyyppihyväksyjien välillä. Eikö olisi kiinnostavampaa, kiinnostavampa, kiinnostavampi tapa päästä tästä eroon ja vapauttaa kansalliset valtiot näistä valvonnoista? Die Liberalisierung ist äh, da schon seit... Vapauttaminen on tapahtunut jo kauan aikaa sitten. Kysymys kuuluu, huolehditaanko siitä, että saadaan tietty tarvittava kiertojärjestelmä, mitä tulee näihin testauslaitoksiin, joista puhuitte, ja pitäisikö tyyppi hyväksyntä viranomaisten myöskin saada käyttöönsä välttämättä tarvittavat mittausvälineet. Saksassa rakennetaan juuri KBAhan omia mittausmahdollisuuksia kannettavat mittausjärjestelmät ovat jo käytössä meillä testausten jälkeen. Meidän tietojemme mukaan tämän ainoa eurooppalainen tyyppihyväksyntäviranomainen, jolla on omat tarkastusmahdollisuudet. Kaikki muut käyttävät edelleen tarjolla olevia tarkastuslaitoksia. No, signor ministro, io le chiedevo. Niin, ministeri, oikeastaan kysyin teiltä, että kun ajatellaan tulevaisuutta, niin olisiko hyvä, että tämä tyyppihyväksyntävaltuus otettaisiin pois kansallisilta valtioilta, niin että ei enää olisi näin monia viranomaisia kansallisella tasolla, vaan että meillä olisi mahdollisesti eurooppalainen viranomainen, joka voisi taata kaikkien autojen vaatimusten mukaisuuden, niin voi olla, että ei välttämättä olisi viranomaisia edes näissä auton valmistajamaissa. Kysyn, kysyn vain teidän mielipidettänne. En kysynyt, mitä Saksassa tehdään. Te olette poliittisesti vastuussa, te olette noin neuvostossa, ja te voitte eh, ilmaista oman kantanne. Haluatteko te eurooppalaisen viranomaisen, joka eh, tekisi tämän autojen tyyppihyväksynnän vai ettekö? Äh, no, minun mielestäni tyyppihyväksyntä äh, voidaan toteuttaa yhä vielä, kuten aikaisemminkin, jäsenvaltioissa. Kysymys on enemmänkin sen, että onko samat säännöt sen jälkeen, kun ne on toteutettu. Näitä sääntöjä kehitellään eri tavalla, koska Saksassa ne ovat tämän selkeästi nyt tiukemmat kuin muissa maissa. Minä olen selittänyt, mihin toimenpiteisiin me olemme ryhtyneet liittyen ohjelmistoihin ja muihin. Ja muissa maissa ei ole tähän vielä ryhdytty. Eli siis samat säännöt. Ja tähän liittyy minusta myös se, että meillä täytyy olla Euroopassa sitten tällainen clearing-paikka äh, Brysselissä, jossa, ja sitten jossa on äh, eri näkemyksiä, niin silloin täytyisi olla jokin, äh, joka tekee lopullisen päätöksen. Sitten edustaja Ernst. Vielen dank. Niin, kiitos paljon. Minulla olisi vielä kaksi kysymystä. Minä jäin vähän lumiin tuohon kysymykseen 11, johon vastasitte, jossa on puhe tuoreimmasta tekniikasta. Tämä on minulle epäselvä. Onko se uusinta, mitä on markkinoilla? Tarkoitatteko Saksassa, Euroopassa, maailmanlaajuisesti? Mikä tässä on tuo kaikkein ajankohtaisin ja tuorein? Haluaisin mielelläni selkeämmin vastauksen tähän kysymykseen. Kiitos. Mich wundert, dass wir uns so oft über die Frage Minua hämmästyttää, että me puhumme niin usein siitä, mikä tai mitä on uusi moderni tekniikka. Jos me katsomme uusia autoja, voimme varmasti monesti sanoa, että missä on uutta tekniikkaa, missä ei. Ja se tekniikka, josta tässä on kysymys, ei sen ole välttämättä mitään erityistiedettä, vaan se on kysymys tutkimuksesta ja kehityksestä, jota autoteollisuudessa on tehty ja se on avointa ja sitä tarjotaan myös markkinoille. Minulle tässä on kysymys siitä, että meillä täytyy olla sellainen mekanismi, että ne, jotka tietoisesti lähtevät huonosti sille tielle, että heillä on huonosti, äh, tietoisesti huonosti äh, rakennettu moottori ja sen vuoksi vaativat sille poikkeuslupaa. Ja että äh, kustannusten vähentämisen varjolla käytetään huonompaa teknologiaa, jolla ei saada aikaan puhtaampia autoja. Joten ei tätä voi kyseenalaistaa. Jätän kysymykseni tuohon, mutta haluaisin vielä esittää toisen, joka liittyy seuraamuksiin vielä. Niiden osaltahan 715 asetuksessa on tietyt säännöt. Tämä on selkeästi säädelty ala, eikä sitä tarvitse muuttaa, mutta kysyisin, mistä lähtien olisi mielestäni välttämätöntä, että tyyppihyväksyntä perutaan tai asetetaan ennatypää ajokieltoon? Sen, että Typenzulassungen und No tyyppihyväksyntä ja ajokielto ovat kaksi ihan täysin eri asiaa. Ei niitä voi verrata keskenään. Tyyppihyväksynnässä meillä on selkeä oikeudellinen puitteisto, jota täytyy noudattaa, sitä, se on, sitä on pakko noudattaa, ja valmistaja, joka ei kykene sitä noudattamaan, niin silloin äh, ei anneta tyyppihyväksyntää ei siinä, siinä ei ole mitään tulkintamahdollisuutta. Ja näin on toimittu ja me olemme sen myös tehneet selväksi. Äh, esimerkiksi Volkswagenin on ollut pakko äh, kutsua takaisin ajoneuvoja äh, ja sitten täytyy todeta, että autot ovat oikeudellisesti ja laillisesti hyvät ja sen jälkeen ne saadaan äh, sitten hyväks- myydä äh, asiakkaalle ja ne saavat tyyppihyväksynnän. Muuten ei. Finally the last question, Mrs. Harms. Ja viimeinen kysymys, äh, edustaja Harms. Also ich hätte eine Zusammenfassung. No, minä haluaisin tehdä yhteenvedon Italiasta. Te olisitte tyytyväinen, jos italialaiset lähtisivät Fiatin kohdalla vapaaehtoisen takaisin kutsuun. Haluaisin tietää, oletteko te viranomaisten työhön niin eh, tyytyväisiä kuin mitä te kirjallisessa vastauksessanne sanotte. Nämä testien eroavaisuudet ja keskustelut siitä, mitä siellä taustalla on, eihän sitä ollut vain eh, Saksan eh, ympäristössä, vaan ICCTssä, teknisissä työryhmissä, ja kaikki nämä vuodet tähän on viitattu, mutta viranomaiset eivät ole tähän reagoineet vasta vuodesta 2015 lähtien vasta. Mielenkiintoista viranomaisten toiminnassa on myös se, että nyt on huomattu, että lainsäädännössä on heikkouksia, mutta nämä samat viranomaiset, teidän viranomaisenne olivat kuitenkin mukana tämän lainsäädäntötekstin laatimisessa Eurovitoselle ja Eurokutoselle. Erstens. Ensinnäkin pahittelen kysele siitä, mihin minä olisin tyytyväinen. Kyse on siitä, onnistummeko siinä, että nyt liikenteessä olevat ajoneuvot, jotka päästävät enemmän NOx-päästöjä kuin niiden tulisi, saadaan parempaan tilanteeseen korjattua ja näin vastataan nykyvaatimukseen. Voidaanko tällainen asia välttää tulevaisuudessa? Siitähän on kyse, eikä siitä, olenko minä tyytyväinen vai tyytymätön johonkin sääntöihin. Toiseksi ei ole mitään viittauksia näihin laittomiin estolaitteisiin, kuten Volkswagenin tapauksessa ennen vuotta 2015. Nyt varmasti näistä muutoksista voidaan puhua. No, ei tämä ole totta, ainakaan niiden tietojen mukaan, mitä meillä tässä valiokunnassa on koska eh, USAssa tapahtuneet eh, tutkimukset eh, olisi esitelty myös Euroopan viranomaiselle. Mutta te nyt tässä puhutte sääntöjen tärkeydestä ja te olette puhuneet jo paljon CO2-säännöistä. Oletteko te todellakin sitä mieltä, että jos nyt täytäntö, sääntöjen täytäntöön pano on se tärkein ja että silloin ollaan hyvällä tiellä tulevaisuudessa, että voidaan huolehtia siitä, että autoteollisuus ei vain tällä sektorilla, vaan myös esimerkiksi CO2-sektorilla pitää kiinni Euroopan lainsäädännöstä. En oikein tiedä, mitä poikkeamilla tarkoittaa. No kyllä te varmasti ymmärrätte. Eli euro 5 ja euro 6 raja-arvot on muutettu ja komitologian myötä on painostettu jäsenvaltioita siihen, että nämä raja-arvot eivät enää ole voimassa. Pahoittelen. Asia ei mielestäni ole noin. Mielestäni tiukemmin on noudatettava niitä sääntöjä, jotka on asetettu, ja myöskin ajateltava, mitä oli lainsäädännön takana ajatuksena – ei kai niin, että ajatellaan tällaisia jälkiparannuksia Te- tekninen kehityshän kehittyy aina nopeammin kuin lainsäädäntö. Nyt on oikea ajankohta sopeuttaa lainsäädäntöä uuteen tekniikkaan. Eikä ajatella, että kymmenen vuotta sitten olisi jo tehty oikea päätös, kun ei tietty tekniikan kehittymisestä. Mr. um... Kiitoksia. Kiitoksia hyvä ministeri Dobrintsi läsnäolostanne ja vastauksistanne. Haluaisin korostaa sitä, mitä muut kollegat ja sanoivat, että me kutsumme teidät. Te, te sanoitte kyllä ja päätettiin päivämäärä. Näin tämä sujuu hienosti myös sihteeristöllekin. Täällä on todella vielä paljon keskusteluja koskien lain tulkintaa ja tulevaisuutta ja tulemme kyllä tarvitsemaan kaiken, mahdollisimman, äh, kaiken mahdollisimman avun neuvostosta, erityisesti suuresta maasta ja merkittävästä autovalmistusmaasta niin, että saadaan vahvistettua lainsäädäntöä ja eurooppalaisia toimivaltuuksia tässä ja olemme todella me, tietoisia siitä, että tämä ongelma on ratkaistava. Kiitoksia tästä. Tietenkin voitte, voitte, on vielä mahdollisuus tehdä kirjallisia kysymyksiä. Varmasti on vielä kysymyksiä, joihin, joita ei voitu tässä esittää, joten 27. lokakuuta mennessä voitte vielä, vielä esittää kirjallisia kysymyksiä, joten näitä kysymyksiä voi vielä tulla vähän lisää. Kiitoksia vielä asiantuntijoille. Kiitoksia. Dear colleagues, um, I would like to start again. We have still a very tight schedule and an, another very um, important and... No niin, hyvät kollegat, meillä on hyvin tiukka aikataulu täällä ja meillä on taas täällä tärkeä arvovieras. Tervetuloa ministeri Liis. Uh, welcome. Um, uh, this is, a, I think, a very important hearing today. Minusta tämä on erittäin tärkeä kuulemistilaisuus tänään. Meillä on liittotasavallan ministeri ja meillä on myös Alansaksinen eh, taloustyövoiman liikenneministeri. se on hyvin tärkeä osa valtio tämän päivän aihetta ajatellen. Olin puhelimitse yhteydessä ministeripresidenttiin ja hän ei päässyt tänne. Olin oikein iloinen siitä, että te pääsitte tänne. Te olette todellakin taloustyövoima- ja liikenneministeri Alasaksissa. Teillä on merkittäviä valtuuksia tämän valiokunnan valtuuksen kannalta. Nyt haluaisin kannattaa teille puheenvuoron alustusta varten. Um, uh, kiitokset uh, arvon uh, puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin kiitokset siitä, että olette kutsuneet minulle tänne. Noudatin sitä mielelläni ja kiitokset mahdollisuudesta selittää täällä muutama asia, mutta myös vastata teidän mahdollisiin kysymyksiin. Olen ollut vuodesta 2013 lähtien Alasaksin äh, taloustyövoima- ja liikenneministeri. Esittelin sen ihan lyhykäisesti. Äh, täällähän minulla on mukana herra Biis tässä, joka on myös käytettävissä tietyissä asiakysymyksissä. Äh, haluaisin puhua Alasaksista ja siitä, mitä meillä on tapahtunut kerran Alasaksista ja omasta työstäni. Alasaksi on toiseksi suurin äh, pinta-alaltaan Saksassa. Siellä on 7,9 miljoonaa äh, asukasta, eli se on neljänneksi suurin liitto äh, osavaltio. Ja ähm, minun tehtäväni äh, on nimenomaan parantaa työmarkkinapolitiikkaa, parantaa äh, taloutta, työllisyyttä ja liikennettä ja nimenomaan keskittyen ihmisiin. Äh, Alasaksin talouspolitiikkaan on nimenomaan se, että toimimme Euroopassa ja edistämme teollisuutta ja haemme vuoropuhelua kumppaneittemme kanssa. Työllisyys, äh, talousministerinä haluaisin sanoa, että minä nimenomaan äh, pyrin äh, reilun palkkaukseen ja turvallisiin pysyviin työpaikkoihin. Ja äh, me yritämme tätä kaikin puolin ministeriön tasolta tukea. Tässä on kysymys siitä, että meidän täytyy tukea ja, ja kannustaa investointeihin ja luoda äh, puitteet teollisuudelle Alasaksissa. Ja tämä tapahtuu myös sillä tavalla, että huolehditaan sosiaali- ja ympäristöpolitiikasta. Ja tällä tavalla me tuemme ympäristötavoitteita, jotka EU on asettanut lainsäädännöllään esimerkiksi CO2-päästöjen vähentämiseksi. Kaikkein suurin teollisuuden ala Alasaksissa on autoteollisuus. Autoteollisuus on suurin teollinen työnantaja ja työpaikkoja on noin 120 000. Ja se on kaikkein suurin autoteollisuus eli Volkswagen, joka toimii Wolfsburgissa eli Alasaksissa. Ja sitten jos otetaan tähän vielä jakelu, otetaan mukaan vielä alihankkijat, niin tämä on kaikkein suurin sektori. Eli todella monet ihmiset ovat riippuvaisia Alasaksissa autoteollisuudesta, noin 30 prosenttia kaikista teollisuustyöpaikoista. Ja on, autoteollisuus vaikuttaa oikeastaan ihan kaikkeen palveluihin, jopa rahoituspalveluihin ja matkailuun sen vuoksi, että Volkswagenin Wolfsburgissa oleva autokaupunki on erittäin suosittu vapaa-ajan huvipuisto. Alasaksi on 20 prosentilla toiseksi suurin osakkeen omistaja Volkswagenissa. Ja sillä tavalla meillä on kaksi jäsentä kaksi jäsentä hallintoneuvostossa ja minä olen ollut vuodesta 2012 mukana hallintoneuvostossa. Autoteollisuus, hyvät naiset ja herrat, on suurten muutosten kourissa varsinkin energiakysymykset ja ilmastopoliittiset kysymykset. Ja sen vuoksi tarvitaan älykästä yhteistyötä ja digitalisoitumista myös autoteollisuudessa, niin ja otetaan huomioon kaikki muutokset esimerkiksi vaikka Esimerkiksi automaattinen ajo on yksi esimerkki tästä. Mutta meidän täytyy muutenkin digitalisoinnissa huolehtia erittäin tarkkaan myös äh, tietoturvasta ja suojasta. Ja sen vuoksi meidän on tehtävä yhteistyötä teollisuuden kanssa ja yhdessä lähteä tälle muutoksen tielle. Koko autoteollisuus koko maailmassa on suurten muutosten edellä. Me olemme keskustelleet näistä kysymyksistä luonnollisesti myös Volkswagenin hallintoneuvostossa. Ja muuten hyvät naiset ja herrat, haluaisin myös kertoa hieman tehtävänjaosta ja siitä, miten Saksassa tehdään tyyppihyväksyntä. Teillä on ollut täällä juuri liittovaltion ministeri paikalla kertomassa näistä asioista mutta viittaan siihen, että meillä on federaalisti järjestelty järjestelmä ja sen lisäksi meillä on siis liittovaltion lainsäädännölliset tehtävät ja sitten on osavaltiot, joilla äh, on omat tehtävänsä ja tämä kaikki on lainsäädännöllisesti määritelty. Eli meillä on KBA eli tyyppihyvyksentävirasto ja KBA äh, eli tyyppihyväksyntävirasto tekee yhdessä teknisten virastojen kanssa nämä tyyppihyväksynnät. Ja sitten myös esimerkiksi päästövähennykset ja niiden kesto tehdä myös tällaisissa käytön aikaisissa vaatimuksenmukaisuustesteissä. Ja keskustelun aikana haluaisin tai siis tässä haluaisin ihan lyhykäisesti vain esittelin sitä, että millä tavalla tyyppihyväksyntä tehdään ja että nimenomaan liittovaltiotasolla äh, on äh, tähän vastattava ja reagoitava. Eli tämä nyt on vain tällainen äh, pieni keskustelun avaus teidän kysymyksilleni ja kiitokset siitä, että sain tänne tulla ja luonnollisesti vastaan teidän kysymyksiinne. Give the floor to Mr. Karins. Kiitoksia tästä alustuksesta. Nyt on puheenvuoron Karinsille. Kiitoksia. Suuret kiitokset, hyvä ministeri, läsnäolostanne. Teidän aloituksenne osoittaa, että olette valmistelleet sen oikein hyvin ja esittäneet sen hienosti. Kiitoksia tästä. Sitten asiaan. Saksassa osavaltiot käsittääkseni vastaavat markkinavalvonnasta, eli kun auto on tyyppi hyväksytty, niin sitten kopeassa katsotaan näitä, te katsot, tutkitte nämä ajoneuvot sitten vielä, kun ajatellaan näitä eri vastuualueita, yhtäältä te olette talous- ja liikenneministeri Alasaksissa, ja toisaalta teillä on toinenkin haattu, koska olette valvontakomitean jäsen osavaltiossa, jossa Volkswagenilla on paljon tuotanto. Tämä saattaa olla joskus vähän tasapainoilija, painoilua. Kun olette tuolla va- valvontakomissiossa ja myös Alasaksin ministerinä, niin missä vaiheessa Volkswagenin eh, valvontakomitea havaitsi nämä erot laboratoriotestauksen ja ajonaikaisten testausten välillä. Enkä puhu nyt ollenkaan te- estolaitteista, vaan puhun vain tuloksista laboratoriossa ja ajon aikana. Vielen Dank für die Fragestellung. Kiitos paljon tästä kysymyksestä. 19. päivä syyskuuta 2015 saamme tiedon Yhdysvalloista. Sen jälkeen hyvin tarkasti lähdimme selvittämään hallintoneuvoston vastuunahan se oli myös. Aivan totta, mutta kysymykseni on toisenlainen. En kysynyt, koska tiedostitte nämä estolaitteet. Koska tiedostitte sen, että oli suuria eroja sen välillä, mitä tapahtuu laboratoriossa ja mitä tapahtuu tien päällä päästöjen osalta. No periaatekeskustelu. Nämä syklit laboratorioissa ja miten aidot ajon aikaiset päästöt tapahtuvat, niin Yhdysvaltain tietojen jälkeen lähdettiin intensiivisesti RD-testien suuntaan. Tämä oli hallintoneuvostossa, mutta myöskin poliittisella puolella asia. Eli sanot, että ennen Yhdysvaltojen skandaalia teillä ei ollut mitään käsitystä siitä, että tällaisia erovaisuuksia olisi. Ja tämä on aika vaikea uskoa, koska kaikki mitä olemme kuulleet tällä viimeisen puolen vuoden aikana näyttää osoittavan, että kyllä ymmärrystä oli kylläkin aika paljon, että näitä eroja oli kyllä. En puhu ollenkaan estolaitteista, mutta että näitä eroja kyllä olisi, tiedettiin. Sitten tämän vastauksenne seitsemän. Siinä puhutaan tästä testisyklin huijaamisesta. Täällä on erittäin fiksu vastaus, jossa selitetään näitä eh, sääntelyä ja tätä huijausta niin, että sitä ei ole täysin määritelty laittomaksi. En nyt halua laillisuuskysymyksistä ruveta keskustelemaan kanssanne, mutta puhun näistä tosiasioista. Eli tämä optimointi tai eh, syklin huijaaminen merkitsee sitä, että päästöjä on enemmän kuin pitäisi olla ministerinä ja henkilönä, jolla on vastuita. Ettekö te pidä tätä ongelmana niin, että tällaista syklihuijamista tapahtuu, eikä ainoastaan edes laittomien laitteiden käyttöä? Mitä tälle tehtiin, millä tavalla tähän reagoitiin? Kiitos paljon vielä tästä kysymyksestä selvitys siitä, missä puitteissa tyyppihyväksyntä toteutetaan, on KVAn tehtäviä liittotasolla. Ja puitteet ovat erilaiset laboratoriossa kuin aidon ajon aikana. Tämä ymmärrettiin aikaisemmin. Erilainen teknologia, rengaspaine, eri öljyt, kaikki, joka liittyy siihen, että laboratoriossa testataan tämä aidot ajonaikaiset päästöt ja testin väliset olot, jos kaikki olot olisivat samanlaiset, kun testataan tai, tai tien päällä, voidaan verrata mikä ajoneuvo missä muodossa aiheuttaa enemmän päästöjä tai vähemmän. Ja tämä oli varmasti ihan järkevää, että testioloissa saatiin tämä ero aikaiseksi. Statement. ne sanoitte, että tavoitteena ne on tehdä työtä kansalaisten puolesta, enkä tunne ketään poliitikkoja, joka väittäisi jotain muuta. Me kaikkihan teemme täällä työtä kansalaisten puolesta. Tietenkin Alansaksissa työpaikat äh, autoteollisuudessa ovat hyvin merkittäviä, enkä koskaan tule väittämään, että näin ei pitäisi olla. Mutta sitten tähän liittyy toinen äh, näkökohta, joka on kansanterveys koska saasteet, joita tulee muun muassa autosta, vaikuttavat siihen ja myönsitte, että täällä on nyt eroja ja niistä on tiedetty jo aika kauan, että laboratoritestauksen päästöt ja ajoneuvoiset päästöt ovat erilaisia. Jos ajatellaan, että osavaltio vastaa markkinavalvonnasta sen jälkeen, kun KBA on antanut tyyppihyväksynnän, niin se on liittovaltion viranomainen, se ei kuulu teidän vastuullenne, mutta mitä tämän jälkeen tai oletteko sanoneet jotakin, että oletteko ilmaiset, että tämä on ongelma, että on näitä eroja, vai sanotteko vain, että KBA on sanonut, että tämä on ihan ok, niin olkoon vain, ja me tiedämme kyllä, että täällä on erolais, ero, eroja näiden testien välillä, mutta se ei ole meidän niin Näin kai. Ja die Typgenehmigung, die Tyyppihyväksyntä. Ne, jotka todetaan tyyppihyväksynnässä. hyväksynnässä tarkistetaan kahden vuoden välein näissä kyseisissä laitoksissa. Ei verrattavissa olevia testejä kuin tyyppihyväksynnän yhteydessä. Eli tässä pitää erotella tyyppihyväksyntä, tarkastus ja se, mitä tehdään pakokaasumittauksena tämän tutkinnan aikana, joka Saksassa tehdään. Meille oli aina perustana tyyppihyväksyntä ja meidän on toteutettava tätä osavaltiona tarkastuspaikoilla. Mutta ministeriö on ajanut tätä samoin kuin voidaan ajatella hallintoneuvoston jäsenenä, että halutaan ne ajoneuvot markkinoille, jotka päästävät vähiten, käyttävät vähiten polttoainetta markkinoille. Tavoite on aina sama ajatellen myös kansanterveyttä ja ympäristöä. Mutta nyt tiedämme enemmän kuin ennen syyskuuta 2015. Tertu. Ja, schönen guten Morgen, Herr Minister. Kiitos, hyvää huomenta, herra ministeri. Hienoa, että olette täällä. Kiitän myös siitä, että puhuitte oikeudenmukaisista palkoista, ympäristön ja ilmastonsuojelusta. Haluaisin palata teidän rooliinne Volkswagenin hallintoneuvostossa. Mikä rooli tässä oli tämän skandaalin selvittelyssä ja mielenkiintoista on myös se, että vaikuttaa siltä, että on erilaisia näkemyksiä työnantaja- ja työntekijäpuolella ja Alasaksin osavaltion välillä. Kiitos kysymyksestä. 19. syyskuuta jälkeen on tehty otettu paljon askelia. Ensimmäinen hallintoneuvostossa Volkswagenissa oli se, että perustettiin erityisvaliokunta, jonka tehtävänä oli näissä useissa kokouksissa ottaa asian kokonaisselvitys käsiinsä ja minä itse olen mukana tässä, samoin kuin äh, John Stave on äh, mukana, jossa pyritään nyt tutkimaan koko konsernin kaikkia tietoja sekä Saksassa että USAssa. Ja näiden äh, tietojen pohjalta käydään läpi kaikki, miten voi olla mahdollista, että tehtiin tällainen päätös tai että otettiin käyttöön tällainen tekninen käytäntö ja, ja miten se toteutettiin. Ja tätä nyt valmistetaan ja USAssa viranomaiset tekevät sitä. Ja me emme vielä voi julkisesti tästä kertoa, mutta toivomme, että vuoden loppuun mennessä saamme lopullisen äh, raportin. Ei ainoastaan siis se, että mitä on tehty, vaan kokonaisuus siitä, että äh, missä vaiheessa päätös tehtiin yrityksessä, missä äh, yrityksen tasolla se tehtiin ja mikä on tilanne tällä hetkellä. Eli siis me haluamme kattavan selvityksen, jossa on kaikki asiat. Ja sitten myös se, millä tavalla voidaan palauttaa esimerkiksi kuluttajien luottamus. Eli siis tästä lähdetään, että eli, tässä on mukana kaikki työnantajat, työntekijät sekä osavaltio, Alasaksin osavaltio ja Nimittäin tässä erityistutkintavaliokunnassa on mukana kaikista näistä osapuolista edustajia. Kiitos. Te sanoitte, että teistä tuli 2013 lähtien hallintoneuvoston jäsen Volkswagenissa. Mielenkiintoista olisi saada tietää, onko näissä kokouksissa puhuttu mistä strategisista muutoksista äh, moottorin kehittämisessä. Strateginen päätös, äh, siis tämä on äh, moottoriteknologia ja täytyy tehdä selväksi, että koko on tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä, joka merkitsee sitä, että kulutusta on vähennettävä. Ja dieselmoottori taas tarjoaa tähän paremman mahdollisuuden. Ja Saksassa on siis keskitytty hyvin pitkälti CO2 kehittelyyn ja tämän näkee myös Euro 6 jossa tilanne on paljon kehittyneempi kuin verrattuna Euroviitoseen. Kysymys on tulevaisuuden teknologioista, kuten esimerkiksi hybriditeknologiasta, samoin kuin keskustelu uusista polttoaineista, vety, aurinko, siis kaikki tämä koko, koko tästä paletista on puhuttu. Ja sitten esimerkiksi dieselin lakauttamisesta ei puhuttu 2013 lopuksi. Alasaksissahan teillä on aika erikoinen tai siis ainutlaatuinen tämä teidän kokoonpanonne tässä hallintoneuvostossa. Ketä siinä on nyt äh, mukana? Onko tässä nyt äh, eroja äh, johtajiston ja hallintoneuvoston välillä? No, täytyy tehdä selväksi, että Euroopassa eri maissa asiat on hoidettu eri tavalla. Hallintoneuvosto on vastuussa valvonnasta, eikä sillä ole tehtävänä, eikä sillä ole oikeutta puuttua yrityksen operatiiviseen puoleen. Tämä on ihan järkevä ja hyvä jako, koska tässä täytyy jälleen näkeä se, että ei ole kysymys tai siis siitä, että, että hallintoneuvosto sekaantuisi tähän, vaan meillä on työnantajat, työ, tekijät mukana. Eli siis hallintoneuvosto huolehtii koko yrityksen hyvinvoinnista. Se voi puuttua kaiken näköisiin asioihin, mutta ei operatiiviseen toimintaan. Edustaja Henkel. Niin. Hyvää päivää, ministeri Liis. Sanoitte juuri, että hallintoneuvosto saksalaisessa yrityksessä ennen kaikkea on valvovassa tehtävässä. Olet aivan oikeassa. Olin itse vastuussa Saksan teollisuudesta seitsemän vuoden ajan ja olin aina ylpeä autoteollisuudesta. Oli myös ylpeä Volkswagenista. Mutta vaikuttaa kuitenkin hiukan oudolta, että Volkswagen ei ole enää ainoastaan tunnettu tällaisesta teknologiayritysmaineesta, vaan skandaalista myös. Voidaan muistaa nopeasti tapaus jolloin yritys salaisuuksia varastettiin ja satoja miljoonia rangaistuksena Volkswagen joutui maksamaan. Ja Hartz-tapaus, silloin ammattiliittojen jäseniä ja hallintoneuvostojen jäseniä ostettiin ja annettiin rahaa prostituution käyttöön. Ja nyt Volkswagen-skandaali. Tässä puhutaan diesel teknologiasta usein, mutta kysyisin teiltä hallintoneuvoston jäsenenä nyt seuraavaa. Mutta samalla vastuussa olevana ministerinä totta kai vastaatte. Tuntuuko teistä joskus, että tässä on jotain perinpohjaisesti vialla tässä tämän yrityksen yrityskulttuurissa? Kiitos paljon edustaja Henkel tästä kysymyksestä. Ensin puhuisin vähän olla Saksasta, vaikka on ymmärrettävä, että Volkswagenissa on maailmanlaajuisesti yli 100 tuotantolaitosta ja yli 600 000 työntekijää. Eli ei pitäisi puhua ainoastaan aina Saksasta. En minä siitä puhunutkaan, vaan Volkswagenista. Niin, me olemme hyvin ylpeitä Volkswagenista – Volkswagenilla on hyvät perinteet. Volkswagen voi katsoa myös tulevaisuuteen. Tällaiset tapaukset, jotka mainitsitte, ovat olemassa, ei niitä voi kieltää, mutta nämä kolme esimerkkiä osoittavat, että tässä ei ole mitään yhteyksiä näiden välillä ja sanoa, että tässä saadaan kokonaiskäsitys yrityksestä. Niin joudun aina keskeyttämään, jos todella olette sitä mieltä, että nämä ovat sattumaan tapauksia, niin miksi tällaisia sattumia ei ole tämän tyyppisesti esiintynyt muissa saksalaisissa yrityksissä? Minä henkilökohtaisesti uskon, että näiden tapahtumien välillä on yhteys, joka voidaan mainita. Pehtin nimenä esimerkiksi, koska hän on ollut aina vastuussa tietystä alasta tätä yritystä näiden skandaalien yhteydessä. Jos todella haluat yrityskulttuuria siellä muuttaa, niin silloin on mainittava nimeltä ongelmat minä olisin selkeästi eri mieltä. Mitään yhteyttä ei ole tässä teidän esityksessänne, eikä voida esittää tällaista yhteyttä yhteen henkilön. Ja tällaisessa keskustelussa on aivan väärin lähteä tällaisille hakoteille. Volkswagenissa, jos puhutaan kulttuurimuutoksesta, puhutaan juuri tästä kysymyksestä, joka on nyt tässä esillä, nimittäin tekninen manipulointi, joka on tapahtunut. Ja kulttuuri sanotaan, että tähän kaikkeen on päästävä, eikä ehkä uskalleta aina kertoa ylöspäin, mihin ei pystytä pääsemään. Tämä liittyy kulttuuriin, mutta se liittyy näihin äsken esitettyihin tapauksiin. Mutta ministeri Liis, jos on hyvä yritysjohtaja, pystyy luomaan sellaiset olot, jossa kritiikki hyväksytään, tunnustetaan ja jopa toivotetaan tervetulleeksi. Minä esittäisin, että teidän yrityksessänne tällaista ilmapiiriä ei ollut, koska muuten valvovana tahona te olisitte jo aika päiviä sitten kuulleet näistä skandalinomaisista toimista. Kyllä tällainen kulttuuri on meillä olemassa, mutta me haluamme parantaa sitä edelleen. Teemme paljon työtä sen eteen. Rahman Lennart lähtee johtamaan uutta osastoa, jonka kautta voidaan parantaa tilannetta. Meillä on uusi ilmiantajien järjestelmä niin, että yrityksen sisältä voidaan raportoida. Viime vuoden syyskuusta lähtien on selkeästi osoitettu, että kyse ei ole ainoastaan teknisten kysymysten selvittämisestä, vaan siitä, että selvitetään, miten tällaista kehitystä on päässyt syntymään – ja mitä yritys voi sisäisesti oman organisaationsa sisällä ja johdon osalta tehdä tulevaisuudessa, jotta tällainen ei pääse tapahtumaan enää uudestaan tämän hallintoneuvoston tavoite? Ja, Finna. Edustaja Ja, minister. Kiitos. Äh, niin, äh, kiitokset liberaaliryhmän nimissä myös siitä, että tulitte. Te olette vastanneet tässä jo monin kysymykseen, mutta jatkan äh, teidän roolistanne hallintoneuvostossa. Nythän on niin, että minä ainakin lähden siitä, että jos minä olisin hallintoneuvostossa, jos minä olisin te ja olisin taustaltani insinööri ja työskennellyt kehittämisen parissa, niin silloin olisin varmaan esittänyt kysymyksiä. Eli eikö hallintoneuvosto kykene siis vain kykene, mutta eikö se myös ole velvoitettu ottamaan esiin asioita ja kyselemään? Esimerkiksi USAsta te sanotte, että te olette kiinnostunut yrityksistä. Toki Alasaksin ministerinä ymmärrän, mutta USAssahan on paljon tiukemmat NOX-arvot ja voisin kuvitella, että te tiedätte sen. Se on yksi neljäsosa siitä, mikä Euroopassa on. Ja että olisi tiettyjä viittauksia siitä, että on otettu käyttöön tässä estolaitteita ja rikotaan lakia. Mutta ettekö te tulleet ajatelleeksi, että te olette kysyneet, miksi niin ei tehty? Koska jos te olette vastuussa ja jos te haluatte olla vastuussa tästä yrityksestä ja jokin menee pieleen, niin haluaisitte varmaankin tietää, äh, miksi ja missä, ja niin että saatte enemmän kokemuksia. Kiitokset, edustaja Meissner. No, meillähän on erityinen historia. Äh, Alasaksissa mehän olimme yhdessä parlamentissa, mutta me olemme hallintoneuvostossa toimineet myös puolueiden rajat ylittävästi. Muistuttaisin kuitenkin, että hallintoneuvosto on siis Volkswagen-konsernin hallintoneuvosto, johon kuuluu Audi, Skoda, kaikki nämä, en nyt lähde, siis kaikki nämä merkit ja luonnollisesti äh, siellä te esitetään kysymyksiä, mutta operatiivisissa toiminnoissa, jos on kysymys äh, rakenteellisista päätöksistä ja teknologiasta ja markkinoilla olemisesta, niin silloin operatiivisten johtajien täytyy huolehtia siitä, että voidaan äh, palvella markkinoita ja että on puhdas hyvä ajoneuvo, jota ei ole manipuloitu. Ja me voimme seurata, miten markkinat kehittyvät, mutta emme me voi jokaisessa auton kohdalla esittää tätä kysymystä. Eli on kysymys tyyppihyväksynnästä ja hallintoneuvoston täytyy lähteä siitä, että johtajat kantavat oman vastuunsa, mutta luonnollisesti me kyselemme monista asioista. No onhan se selvä. Mutta siis minä kysyin tätä ajatellen teknistä taustaa ja sen vuoksi ajattelen, että jos tietää, että USAssa on ihan erilaiset NOX-säännöt, joita pitää noudattaa. Ja tästähän on puhuttu erittäin paljon. Ja me tiesimme, että USAssa katot ovat tiukemmat, niin eikö kukaan tullut ajatelleeksi, ei vain nyt te henkilökohtaisesti, vaan että olisi todellakin tullut mieleen kysyä että, ja selvittää, että kaikki todellakin toimii sen vuoksi, että on kuitenkin aika kunnianhimoista yrittää pitää kiinni näistä äh, tavoitteista. Ja se onnistuisi niin aikoina silloisella tekniikalla vain estolaitteella. Ei ollut äh, kysymys äh, siitä, että ei olisi ollut minkäännäköisiä viittauksia siitä, että tätä ei olisi tehty laillisella tavalla. Selvä, kiitos. No, olihan tästä keskustelua Alasaksissa. Hyvä. No, minulla on toinenkin kysymys vielä. Eilen äh, Bild Zeitung-lehdessä puhuttiin äh, vuodesta 2020 ja äh, pakokaasuista ja päästöistä. Ja Alasaksi esiteltiin äh, tavallaan edelle, edelläkävijänä ja että te mietitte siellä jopa äh, dieselajoneuvojen kieltämistä. Mitä mieltä te olette? No, äh, Tämä liittyy hieman tähän sinisten kylttien keskusteluun, eli että pitäisi olla enemmän näitä rajoituksia. Eli esimerkiksi kun on tällainen sininen liikennemerkki, niin se tarkoittaisi sitä, että sillä saa ajaa vain euro 6 standardien mukainen dieselauto me tarvitsemme dieselteknologiaa, jotta CO2-päästöt vähentyvät, mutta täytyy huomioida myös ihmiset, ja ihmisethän ovat myös keskiössä, ja sen lisäksi täytyy nyt huomioida mm, ihmiset, jotka ovat ostaneet tyyppi hyväksytyn dieselauton ja yhtäkkiä vuoden kuluttua sanotaan, että he eivät saakaan ajaa sillä autolla kaupungissa, kaupungin keskustassa. Tämäkin täytyy huomioida. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös äh, kaikki nämä uudet äh, polttoaineet, joita käytetään, äh, hybridibussit, maakaasubussit ja niin edelleen, niin edelleen. Ja täytyy puhua myös takseista ja muista, jotka liikkuvat paljon keskustassa. Ja sen lisäksi meillä täytyy olla myös intelli- älykästä teknologiaa, ainakin keskustan liikenteessä. Se sitten edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun kreikkaa. Toiset kollegat ovat tästä jo puhuneetkin. Tiedän sen kyllä. Alasaksin osa valtion toiseksi merkittävin Volkswagenin tuotantoalue ja siellä on te olette myös siellä Volkswagenin hallintoneuvostossa. Teillä on siis kaksi vastuualuetta. Olette ihan paikallinen ähm, poliitikko ja myös, äh, myös osakkeenomistaja. Ja en ole tähän mennessä ymmärtänyt, mihin toimiin olette ryhtyneet, jotta estettäisiin tällaisten muuntamisjärjestelmien käytön, erityisesti vuoden 2007 jälkeen, kun lainsäädäntö astui voimaan. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Odotan vastausta siihen. Kiitos paljon tuosta kysymyksestä. Estolaitteista ja niiden käytöstä. Taas voitaisiin sanoa artiklan 5.2. Määräyksiä on ehkä väärin käytetty. Ja tästä asiasta kuulimme syyskuussa 2015 ja tietenkin välittömästi lähdimme selvittämään tämän kun olimme kuulleet, että on pyritty pääsemään päästölukuihin, joista tiedetään, että ne eivät toteudu käytännössä. Tämä oli meille vierasta toimintaa. Me, samoin kuin kaikki viranomaiset, lähdimme siitä, että ainoastaan sääntöjen mukaisesti noudatetaan päästörajoituksia. Iso omosto, Eli, e, mutta mutta ministeri Liis, vuonna 2013 ja oikeastaan jo 2012 oli tehty ensimmäiset arvioinnit ja osoitettiin, että tietyillä tietokoneohjelmilla voitiin muuttaa päästötuloksia. Tämä kertomus julkaistiin ja komissiokin tiedotti asiasta. Kyseessä oli siis yhteisen tutkimuskeskuksen kertomus ja oli todella selvät tulokset ja kaikki jäsenvaltiot saivat tästä tiedon komission mukaan. Teilläkin piti tieto olla tästä mahdollisuudesta. Tästä nousikin tämä kysymys. Missä määrin pyysitte järjestelmällistä valvontaa? Volkswagenin hallintoneuvostossahan tämä kysymys olisi voitu esittää. Sielläkin näitä järjestelmiä voittiin muuttaa. Ich hatte vorhin angedeutet oder deutlich gemacht. Minä en jo selvästi sanoin, missä vastuualueet ovat. KPA huolehtii tyyppihyväksynnästä, eli liittovaltion tasolla. Ajoneuvot saavat siellä tyyppihyväksynnän, ja tyyppihyväksyntä edellyttää totta kai, että kaikki päästörajat, joista on pidettävä kiinni, nykysääntöjen mukaan tulevat kunnioitetuksi. Ja tämä oli lähtökohta minulle ministerinä joka huolehti siitä, mitä ajoneuvoja on markkinoilla, mitä tarkastuksia tehdään, samoin kuin hallintoneuvoston jäsenenä. 19. syyskuuta 2015 mennessä en tiennyt mitään siitä, että oikeudellisia puitteita ei kunnioitettu, vaan on lähdetty manipuloimaan. Eli liittovaltion hallitus ei kertonut tästä teille, ala, äh, osavaltion hallitukselle? Tästäkö on kysymys? Jos jäsenvaltiolta oli tieto, se tarkoittaa, että tieto ei kulkenut. Sitten viimeinen kysymys. Mitä tulee näihin päästöjen mittaustesteihin? Jo asetuksessa 2007 todetaan hyvin selvästi, että nämä tehdään tavanomaisissa olosuhteissa. Miksi sitten edelleen näitä testejä tehdään laboratoriossa – ja näin tulokset ovat paljon alhaisempia kuin todellisissa aja, ajo-olosuhteissa havaitut arvot. Das ist sozusagen... Tuo on osa sitä asiaa, joka on selvitettävä tyyppihyväksynnän puolelta. Mutta selvää on myös, että asetuksessa on poikkeuksia esimerkiksi moottorin suojelemiseksi tai muista syistä, mutta nehän pitää sitten perustella. Tyyppihyväksynnän yhteydessähän nämä asiat on esitettävä. Minä siis lähden siitä, että itsestään selvästi KBA myös käytti tai sai tiedon näistä laillisista menetelmistä moottorin suojelemiseksi, mutta ei mistään muusta, jota olisi voitu käyttää manipulointiin. Volkswagenin yhteydessä tämä on käynyt selvästi ilmi muiden valmistajien osalta, en voi kommentoida. Mutta menettely oli ihan selvä. Keskeinen kysymys oli se, johon tekin viittasitte. Onko meillä samat arvot testatessa kuin tien päällä? Tätä keskeisempää on vielä se, onko testitilanteessa mitattu realistisissa oloissa, että se on eri tilanne kuin tiellä. Eli se, että sykli noudattaa samaa kuin tien päällä, mutta olosuhteet, joissa toimitaan, niiden pitää olla samanlaiset testatessa kuin tien päällä. Tämän pitäisi olla se perusta, joka pitää selvittää oikeudellisesti, mutta tältä valmistajien myös. Kiitoksia sitten edustaja Hams. Kiitos. Kun me puhumme dieselskandaalista ja varsinkin Volkswagenin kohdalla on puhuttu yrityskulttuurista ja mitä siinä täytyy muist- muuttaa. Yksi asia on kuitenkin, mistä pitää kiinni, nimittäin petos ja petokset ja, ja lainsäädännön kiertäminen, ne jotka siihen ryhtyvät ovat siitä vastuussa. Mutta herra Dobrinkin kuulemisen jälkeen minua askarruttaa nyt se, miltä näyttää meidän poliittinen kulttuurimme ja viranomaiskulttuuri, samoin kuin teidän roolinne ministerinä Volkswagenin hallintoneuvostossa. Koska kyllähän äh, jo vuosia on ollut viittauksia äh, epätasapainosta ja kansalaisjärjestöltä, tutkimuslaitokselta, teknisiltä, työryhmiltä, komission taholta. Ja mittaustulokset, äh, NOx-mittaustulokset kaupungeissamme ovat ihan selkeästi näyttäneet, että euro 5 ja euro 6 sääntöjen äh, säännöstä huolimatta jotain on väärässä. No, Alasaksissa Volkswagenilla on valtavat äh, tehtaat ja, ja siellä on tehty hyvin paljon kaiken näköistä uudistusta. Mutta oletteko te miettineet sitä, mitä poliitikkojen tulisi tehdä? Poliitikot, joilla on vastuu ja esimerkiksi hallintoneuvostossa, että jotain täytyy muuttua niin, että tällaista ei tapahdu uudestaan, koska mehän, me jotka olemme tätä asiaa nyt seuranneet ja emme ole puuttuneet dieselskandaaliin, Volkswagen-skandaaliin, niin silloinhan me olemme myös osa syyllisiä ja vastuussa. Kiitos tästä kysymyksestä. Haluan selittää vielä kerran. Ensinnäkin selvää on, että meillä on testisyklit, joita on muutettu koko ajan. NEFZ, eli uusi eurooppalainen ajosykli, ja sitten äh, on pyritty tuomaan sitä äh, reaalitilanteeseen. Äh, Mutta ei tässä ole sitä, että olisi tämä testisykli, jossa olisi manipuloitu ja sitten todellinen ajonmukainen sykli. Siis me tarvitsemme parempia testejä, sen me tiesimme jo siinä vaiheessa, kun euro 5 ja euro 6 hyväksyttiin. Mutta tämä epätasapaino, siellä on muitakin ongelmia kuin vain huonot testit. Ja siitä on ollut viittauksia jo paljon ennen vuotta 2015. No, minulle äh, hallintoneuvoston jäsenenä ja ministerinä e, ei ollut viittauksia siitä, että on manipulointeja, äh, jotka äh, tehtiin testeissä äh, pakokaasu päästöjen vähentämiseksi. Tästä minulla ei ollut tietoa. Siis se, että tämä todenmukainen testi ja, ja, ja laboratoriotesti, niin täytyy, tästä on vastuu sekä yrityksellä, täytyy huomioida esimerkiksi ilmiantajat ja muut tällaiset. Ja että ei saa käydä niin, että, että käytetään nämä tällaisia estolaitteita silloin, kun ei saavuteta tavoitteita. Ja tämä koskee myös politiikkaa. Eli jos on määritelty poikkeukset, joiden kautta tavallaan tuodaan esiin, tai, tai jota hänellä huono meille. Eli siis kuten ministeri aikaisemmin jo täällä sanoi, että tarvitaanko todellakin näitä poikkeuksia vai sen vuoksi, että se on huonoksi moottorille ja sen vuoksi annetaan poikkeuslupa tällaiselle estolaitteelle. Me emme tarvitse sitä. Teillä on yksi minuutti jäljellä. No, tähän loppuun, niin Brysselin lainsäätäjä ei halunnut äh, näitä poikkeuksia, koska nämä estolaitteet on kielletty lainsäädännössä ja sen tiesivät myös Saksan viranomaiset, jotka osallistuivat tämän lainsäädännön laatimiseen. No kun lukee tämän asetuksen, niin voi todeta, että moottorin suojaamiseksi äh, niin silloin on mahdollista äh, käyttää tällaista estolaitetta. To, mutta totta, se, että ei saa lainkaan käyttää tällaisia laitteita, pitäisi olla se lähtökohta, mutta sitten on tiettyjä poikkeuksia, joissa niitä saadaan käyttää. Ja ne, jotka ovat poliittisesti vastuussa ja asettavat lainsäädännölliset puitteet, heiltä pitää kysyä, onko tämä ylipäätään tarpeen. Ja onko tämä ylipäätään tarpeen, niin minusta ei pitäisi olla minkäännäköistä tarvetta hyväksyä tällaista. Edustaja Evi. Se. Kiitoksia. Hyvää huomenta, hyvä ministeri. Haluaisin kysyä teiltä koskin kysymystä seitsemän kirjallisena ja teidän vastaustanne, että te puhutte siinä näiden ajoneuvojen optimoinnista tyyppihyväksyntää varten. Ja annatte esimerkin, joka koskee renkaita. Onko muita toimia tehty samaan tarkoitukseen? Voisitteko antaa toisia esimerkkejä, jotka koskevat näitä muutoksia, joita ajoneuvoihin tehdään näiden testien aikana tyyppihyväksyntä varten? Onko teillä tiedossa muita esimerkkejä? Ich kann an der Stelle der Tässä yhteydessä voin vain sanoa, että keskustelua on käyty siitä, että lataa, ladataanko akkua testisyklin aikana vai ei esimerkiksi. Varovaisesti voitaisiin sanoa, onko tämä optimointia. Mutta sellaisia toimia, joita ilmeisesti näin olettaisin kaikki käyttivät testioloissa, jotta voitaisiin esittää optimiolot. Ei tämä petosta ollut sinänsä, vaan optimiolot. Ja tietenkin todellisessa ajossa tämä liittyy tietenkin myöskin siihen, miten kuljettaja ajaa, mutta nämä autorenkaat ja akun lataamiskysymykset olivat sellaisia, jotka tulivat tässä yhteydessä esiin. Benissimo, grazie per questa... Oikein hyvä, kiitoksia tästä vastauksesta. Minusta vaikuttaa aivan ilmiselvältä, että tämän tyyppisten eh, toimien kautta eh, voidaan eh, sitten tyyppihyväksyä ajoneuvoja, jotka eivät sitten kuitenkaan noudata ajoanaikaisia rajoituksia, vaan täyttävät nämä vaatimukset vain laboratoriossa. Euroopan ympäristövirasto on näistä toimista kertonut, mutta näitä kuulemisia ja aikaisemmin kukaan ei ole oikein uskaltanut vielä mennä yksityiskohtiin, joten kiitokset tästä vastauksesta. Sitten seuraava aihe. Tämä koskee kirjallista kysymystä yksi, jossa toteatte, että käytössä olevia ajoneuvoja valvotaan määräajoin tehtävin tarkastuksin, mutta nämä tarkastuksia koskevat ohjelmat eh, eivät kuitenkaan eh, onnistu tehtävässään niin, että tarkistettaisiin, eh, pidetäänkö näissä kiinni rajoituksista ja mitään vertailukelpoisia tietoja ei sitten saada aikaan. Onko teidän käsityksenne se, että kun ajatellaan vaikka jarrutusjärjestelmiä ja turvallisuus, järjestelmiä, airbag ja muita passiivisia turvallisuuslaitteita. On, koskeeko niitäkin samat ongelmat? Eli tehdään testejä, jotta päästään näistä markkinavalvontatesteistä läpi, mutta kuitenkaan ei päästä siihen vaatimusten vastaamiseen, mistä on aikaisemmin sovittu. Ja, danke, will ich, äh, äh, sehr gute Frage. Niin, kiitos. Oikein hyvä kysymys. Tämä ei liity ainoastaan päästöihin, vain avaa perspektiivit. Digitalisoitu, autonomisoitu ajaminen. On ajateltava, miten voidaan kahdenvälisen tutkimuksen kautta huolehtia siitä, että aikaisemmin sovista pidetään vielä kiinni. Päästöjen testaaminen tietenkin toteutuu Saksassa katsastuksen yhteydessä eri tavalla kuin tyyppihyväksynnän yhteydessä. Siellä tehdään yksinkertaisempi päästömittaus, joka ei vastaa tyyppihyväksyntämittauksia, jotka tehdään kerran tyyppihyväksynnän yhteydessä. Sama tilanne muiden asioiden osalta. Eli yhä uudestaan esitetään kriteereitä siitä, miten uuden teknologian kautta voidaan tiettyjä asioita tehdä. Minusta tuntuu, että meillä on suuri tehtävä edessämme kun puhutaan uudesta teknologiasta, puhumme muustakin kuin päästöistä. Siitä puhutaan nyt tässä, mutta kun ajatellaan markkinoille pääsyä. Pertutinteksi kun keskeytän, eli, eli on, päteekö tämä näihin muihinkin näkökohtiin, eli esimerkiksi jarrutusjärjestelmiin, airbagiin. Minusta vaikuttaa siltä, että tällaista ongelmaa ei näihin liity. On tärkeää ymmärtää, pyrkiä ymmärtämään tämä. Kiitoksia. Niin, jahdotusjärjestelmiin ei tietenkään absoluuttisen tekstin osalta, mutta airbagia hän ei testata. Sitä ei voida tietenkään tällaisessa tutkimuksessa testata. Se ei olisi mahdollista. Eli on, mahdollisu- on sellaisia asioita, joita ei ole mahdollista tutkia samalla tapaa. Mutta säännönmukaisen tutkinnan yhteydessä olisi pohdittava sitä, että se mikä alun perin testataan, testataanko se tulevaisuudessakin vai saadaanko se alun perin jo sääntöihin tulevaisuudessa? Uh, Kiitoksia ennen kuin menemme toiselle kerrokselle. Niin, vähän löysin todeta, että täällä on ollut täällä parlamentin jäseniä ja asiantuntijoita. Ja joskus meillä on myös viisi vierailijoita ja nyt onkin oikein hienoa, että meillä on kaksi nuorta naista tuolla takana. Yksi heistä on kollegamme Bonfuan tytär, ja minusta on hyvin tärkeää, että meillä on valiokunnassa myös nuoria ihmisiä. Tämä saattaa vaikuttaa hyvin tekniseltä valiokunnasta, mutta täällä puhumme tulevaisuudesta ja nuorison tulevaisuutta, joten tervetuloa teille siellä, hyvät nuoret naiset. No niin, sitten seuraava kysymys, edustaja Giseke. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset, että herra Liste tulitte tänne. Ja kiitän eh, kaikkia, myös nuoria kuulijoita, jotka täällä ovat mukana emisvaliokunnassa. Eh, Herra Liis, eh, te sanoitte, että te kannatte vastuuta ministerinä, mutta myös hallintoneuvoston jäsentenä 120 000 ihmistä Alasaksissa, 600 000 ihmistä koko maailman laajuisesti usealla paikkakunnalla ja maassa. Eli tässä on tai siis hallintoneuvostossa päätettiin 23.9., että haluttaisiin vuodesta 2030 lähtien saada aikaan äh, tällaisia polttomoottorilla käyviä, äh, tai siis äh, autoja, jotka eivät enää käytä polttomoottoreita. Ja tällä hetkellähän kuitenkin suurin osa autoista äh, ovat tällaisia polttomoottoriautoja. Ja on äh, esimerkiksi Bayer, Hessen, Baden-Mecklenburg äänestivät tätä vastaan tätä ehdotusta vastaan. Minusta tämä strategia voisi olla hyvä. Voisitteko selittää, miksi Alasaksi teki tällaisen päätöksen? No, tässä oli kysymys se, että täytyy tutkia, onko mahdollista vuoteen 2030 esimerkiksi viedä, saada päästöt nollatasolle. Minä itse sanoisin, että Tämä on erittäin kunnianhimoista, mutta minusta toteutus on kuitenkin epärealistinen, se täytyy yrheellisesti sanoen sanoa. Eli kun puhutaan mobiliteetista ja jos me haluamme käyttää näitä päästö vapaita mahdollisuuksia, niin 2030 mennessä meidän täytyy saada sähköautoja ja sen lisäksi täytyy huomioida myös se, että, että teollisuuden täytyy käydä lävitse rakennemuutossa. Ajatellen se, että meidän täytyy siirtyä fossiilipolttoainetta käyttävistä autoista tällaisiin nollapäästö autoihin. Ja siihen väliin tulee äh, tällainen siirtymäkausi. Esimerkiksi hybridiautot ovat yksi semmoinen esimerkki. Eli meillä täytyy olla kunnianhimoinen tavoite ja osoittaa, että me haluamme ohjata autoteollisuuden siihen suuntaan, että päästöt vähenevät jatkuvasti. Se on se suunta. Ja äh, sehän tehtiin myös selväksi Eli tämä tehtiin, tai te osoitette tämän myös tässä lausunnossa ja siitä, että minusta on hyvä, että te puhuitte avoimesti tästä kysymyksestä. Kiitoksia, hyvä ministeri. Minulla on muutama kysymys. Tänään olemme keskustelleet siitä, että Teidän hallituksellanne on tietenkin tässä etu, intressejä, teillä on niin suuri tehdas alueellanne. Voisiko teidän vinkkelistänne katsottuna olla hyvä varmistaa, että markkinavalvonta ja tyyppi hyväksyntä otettaisiin pois kansalliselta ja paikalliselta hallitukselta ja vietäisiin Euroopan tasolle niin, ettei voitaisi kyseenalaista, kenen intressejä puolustetaan. Ymmärrätkö kysymykseni? Olisiko hyvä, jos meillä annettaisiin nämä valtuudet EU-tasolle niin, ettei teillä olisi niin vaikeaa tasapainolla näiden intressien kanssa. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich teile nicht die Einschätzung. Kiitos. Tuo on tärkeä seikka. Mielestäni ei olisi hyvä keskittää tyyppihyväksyntää EUn tasolle, mutta olen samaa mieltä siitä, että paremmin tie- tietoa voitaisiin vaihtaa. Ehkä vastavuoroinen tunnustaminen, mutta on sanottava, että olemme globaalilla markkinoilla toimivia ja silloin tuotteiden pitää olla kilpailukykyisiä ei Euroopan, vaan maailmanmarkkinoilla. Ja tyyppihyväksyntä kysymyksessä nähdään, että usein tämä ei toimi riittävän nopeasti. Eli olen läheisen verkostoitumisen ja vastavuoroisen tunnustamisen jäljellä puolella, mutta en kokonaan keskittämisen. Type approval is... Kyllähän minulle sopii, että tyyppihyväksyntä on paikallisella tai alueellisella tasolla, mutta valvonnan koskien sitä, kuinka sääntöjä noudatetaan, niin sen osalta pitäisi tehdä jotakin Eikö näin teidän harteilta voitaisiin ottaa vähän vastuuta, jos meillä olisi EU-tason valvontaa niin, että se olisikaan enää kansallisella tai alueellisella viranomaisilla? Sitten kysyn siis valvonnasta. Anteeksi, nyt ymmärsin paremmin tyyppihyväksyntä alueella, mutta markkinavalvonta, markkinavalvonta, että sitä toteutettaisiin samalla tavalla kaikkialla ja silloin voitaisiin paremmin huolehtia siitä, että markkinavalvonnassa nähdään, noudatetaanko sääntöjä, jotka liittyvät tyyppihyväksyntään. Varmasti voitaisiin huolehtia yhteisistä standardeilta, mutta markkinavalvontahan tapahtuu sitten osavaltion tasolla esimerkiksi meillä. Mutta jos määritellään standardit yhtenäisesti, niin varmasti pitäisi löytää tässä yhteydessä yhteinen tie. Kiitoksia. Voisitteko sitten ajatella, että puhutte liittoministerinne kanssa tästä markkinavalvonnasta niin, että se voitaisiin siirtää mahdollisesti EU-elimelle tai keskitetymmälle elimelle, koska olisi oikein hyvä, jos voisi olla tästä yhtä mieltä ja tehdä sen eteen työtä, koska tätä kautta varmasti voitaisiin tiettyjä ongelmia ratkaista. Oikein hyvä, että tyyppihyväksyntä ja markkinan valvonta erotellaan toisistaan. Tässä prosessissa todella pitäisi keskustella siitä, miten tämä älykkäästi järjestettäisiin ei siksi, että vältetään selvitykset, vaan huolehditaan siitä, että niin pitkällä aikavälillä, kun nyt on käynyt, näin ei uudestaan käy. Koska silloin ei tule ongelmia ainoastaan eurooppalaisilla markkinoilla, vaan kansainvälisillä markkinoilla, maailmanmarkkinoilla. Markkinavalvonta on mahdollisuus nopeasti todeta, missä joku menee mönkään. Tämä olisi eduksi myös valmistajalle. Siksi tästä on hyvä keskustella. Aiheesta on hyvä keskustella riippumatta siitä, mihin lopulta päädytään, mutta markkinavalvonta, sen järjestämiskeskustelu on varmasti järkevää. Edustaja Schulz. Ja herra minister, vielen Dank, dass Sie hier... Herra ministeri, kiitos, että olette täällä. Ja haluaisin vielä painottaa, no, tuoda esiin sen, että te painotitte sitä, että Alasaksi on ylpeä Volkswagenista. Minä tulen itse myös auto teollisuudesta ja voisin sanoa, että meidän Euroopassa tuleekin olla ylpeitä autoteollisuudestamme. Minua askarruttaa tässä nyt useampi kysymys. Ensinnäkin, mikä vaikutus tällä skandaalilla tulee olemaan konkreettisesti Volkswagenille? Ja poliittiselta näyttämöltä kuuluu ääniä, jotka sanovat, että oikeastaan Volkswagenin pitäisi maksaa korvauksia asiakkaille, jotka ovat joutuneet hankalan tilanteeseen. Onko tälle olemassa oikeusperustaa, jonka mukaan Volkswagenin pitäisi tavalla tai toisella ta- ta- rahallisesti korvata asiakkailleen? Ei, en näe mitään oikeusperustaa tälle. Volkswagenin tulee yhdessä KBAn kanssa tai muiden viranomaisten kanssa mahdollisimman nopeasti huolehtia siitä, että asiakkaat saavat vastaavan ajoneuvon ilman mitään estolaitteita. Ja näin. Eli siis tämä on minulle lähtökohta. Eli siis laadullisesti korkeatasoinen auto ilman näitä tehtyjä muutoksia. Toinen kysymys, hieman toisen suuntainen. Henkilö, joka, istuu hallintoon, joka ei istu hallintoneuvostossa, ei aina välttämättä ymmärrä, mistä siellä puhutaan, mutta aina voi yrittää ymmärtää. Volkswagen on jo useita, oli useita vuosia yksi menestyksekkäimpiä yrityksiä Euroopassa – ja joinain päivinä se oli ehkäpä koko maailman arvokkain tietyn erityisen pörssitilanteen vuoksi. No, hallintoneuvostossa teillä on taatusti ä, aikamoisia ongelmia ja keskusteltavana. Onko jokin muuttunut hallintoneuvostossa? Ovatko keskustelijat muuttuneet teknisimmäksi? Pitääkö teidän paneutua enemmän sellaisiin asioihin, joita teidän aikaisemmin hallintoneuvoston jäsenenä ei tarvinnut? Mm. tässä ei ole kysymys ainoastaan hallintoneuvoston jäsenet Volkswagenissa, vaan tämä koskee kaikkia, koska se mitä me olemme kokeneet oli myös meille dramaattista, koska meidän piti lähteä siitä, että se mitä meillä on informaationa, on, että se on oikein. Mutta koko autoteollisuus on suurten muutosten ja myllerrysten edessä, koska autoteollisuus tulee muuttumaan. Tämä tapahtuu valtavaa vauhtia, esimerkiksi automaattinen ajaminen ja niin edelleen. Eli eh, koko mobiliteetti muuttuu. Ja Volkswagen on tässä intensiivisesti mukana, mutta samanaikaisesti Volkswagenin pitää olla eh, pitää pyrkiä siihen, että kyetään palauttamaan asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys. Ja kolmanneksi on myös tämä sisäinen työstäminen niin, että äh, <clears throat> ei niin, että, että, että lähdemme vain tästä eteenpäin, ei vaan täytyy tavallaan huomioida kaikki ne haasteet, joita Volkswagenilla edessään on. Ne haasteet ovat ehkäpä hieman suurempia kuin ne haasteet, mitä jossain muussa autokonsernissa tällä päivänä on. Eli ehkäpä meillä on enemmän kokouksia, intensiivisempiä kokouksia. Me keskustelemme siitä, mitä on tapahtunut ja mihinkä nyt ollaan menossa. Eli tekniset haasteet huomiselle tulevat olemaan sellaisia, että meidän täytyy paljon intensiivisemmin keskittyä siihen, miten tämä vaikuttaa. Esimerkiksi Tesla ja se onnettomuus ja mitä sen jälkeen syntyi, niin tämä olisi ehkä koskenut eurooppalaisia valmistajia eri tavalla kuin Tesla. Sitten edustaja Bonfoy. Kiitoksia, hyvä ministeri. Tämä sopimus, johon päästiin amerikkalaisten viranomaisten kanssa ja Volkswagenin kanssa, merkitsee, että 4,7 miljardia dollaria olisi sijoitettava päästöjen torjuntaan ja, ja päästöttömien autojen kehittelemiseen. Tämä on EPN sivuilta. Voisiko tämän tyyppinen sopimus olla mahdollista myös Euroopassa? kun toimitte hallintoneuvostossa Volkswagenissa, voisitteko ehdottaa sitä Volkswagenin hallitukselle? Ja sitten toinen kysymys, kun meidän on nyt muutettava moottoreita, niin kuin itse sanoin, että puhdas diesel ei ehkä ole tulevaisuutta, niin kuinka Alasaksen osavaltio tekee investointeja, jotta voitaisiin Volkswagenilla työskenteleville henkilöille tarjota mahdollisuus tehdä työtään tällaisen uuden moottorin parissa niin, että saataisiin näin päteviä työntekijöitä Volkswagenilta kehittämään ammattitaitoa toisen suuntaan. Ja, vielen Dank. Vielleicht, äh, auf der Kiitos paljon. Ehkä Yhdysvaltain kanssa sopiminen, no siinähän on eri osia. Mutta joka tapauksessa on uusiin käyttövoimajärjestelmiin investoitava – Tätä työtä tehdään Aasiassa, Euroopassa, kaikissa laitoksissamme. Tietenkin on kyse siitä, että investoidaan myös tutkimukseen ja tuotantolaitoksista päätökset tehdään toisella. Mutta konsernin kannalta tämä on välttämätöntä tulevaisuutta ajatellen. Ei ihan niin kuin Yhdysvalloissa, jossa on oikeudellista kiistaa. Volkswagen investoi tulevaisuuteen ja tulevaisuuteen investoiminen tarkoittaa uusiin käyttövoimajärjestelmiin investoimista. Ensi vuosikymmeninä koko liikkuvuusajatus muuttuu. On ajateltava teknologiaa laajemmin kuin yksittäistä autoa ja siinä käytettävää moottoria – me olemme työstäneet tulevaisuuden näkymiä Volkswagenissa. On huolehdittava siitä, että yritys on toimintakelpoinen tulevaisuudessa. Tähän liittyy myös työllisyyskysymykset. Jos tuotantoa on vähemmän, bensiini- tai dieselautojen valmistusta ei voida sanoa, että dieseliä ei ole. Se on edelleen järkevä tapa leikata hiilidioksidipäästöjä. Ajattelisin vain, että lähestymistapa on hankala, jos ajatellaan ihan pienimpiä autotyyppejä – mutta viestinä juuri tämä muutos on välttämätön. Työpaikat, joita menetetään, koska bensiini- tai dieselmoottoreita tuotetaan vähemmän, enemmän syntyy ehkä sähköautoja ja akkuja – akkujen valmistusta ei oikein ole Euroopassa tällä tapaa. Se on ongelma tällä hetkellä. Me seuraamme tätä osavaltiona tietenkin, koska tämä liittyy työllisyyteen tiukasti. Anteeksi vielä pienen kysymys. Eikö voitaisiin ajatella, että ne henkilöt, jotka tähän mennessä olivat tehneet työtä dieselmoottoreiden parissa, voisivatko he saada lisäkoulutusta niin, että he voisivat jatkossa te- työskennellä toisen tyyppisten moottoreiden parissa, esimerkiksi sähköautojen parissa, niin että he, ettei menetettäisi työpaikkoja, vaan että voitaisiin tätä siirtymän kautta helpottaa. Selbstverständlich, weil wir... Totta kai. Mehän tarvitsemme korkeasti koulutettuja insinöörejä. Tarvitsemme heitä totta kai, mutta haluaisin sanoa, että sähköisen liikkuvuuden ajatus tarkoittaa ajoneuvon osalta, että tuotantoon tarvitaan vähemmän ihmisiä kuin tarvitaan niin paljon työntekijöitä, kun valmistetaan bensiini- ja dieselmonttoreita. Meillä on kyllä tässä rakenteellinen uudistus, joka tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa ilmeisesti tarvitaan vähemmän työntekijöitä auton valmistamiseen. Kuitenkin koulutettua työvoimaa tarvitaan. Strategian 2025 on neuvotteluissa yrityksen ja työntekijöiden edustuksen välillä keskusteltu tästä asiasta, miten voidaan jatko- ja lisäkouluttaa henkilöstöä. wir müssen aufpassen, dass wir... Meidän täytyy nyt olla varovaisia, että me emme tässä työskentele vain äh, oireen parissa. Minulle koko tämä dieselskandaali ja kaikki muut skandaalit äh, ovat äh, oireita jostain ihan muusta. Ennen kuin tulin tähän parlamenttiin, niin olin kontin hallintoneuvostossa, joka on myös yritys, josta voi olla ylpeä. Istuin 25 vuotta hallintoneuvostossa, eikä silloin ollut mitään tällaisia skandaaleja. Mutta meillä oli hyvin läheiset kontaktit siihen, mitä Volkswagenissa tapahtui. Ja meille oli selvä, että yrityksessä oli pelon ilmapiiri. Ja jos te jotain haluatte muuttaa konsernissa, niin teidän pitää siihen puuttua. Ja tästä kysymykseni. Vastauksessani kysymykseen numero kuusi te sanotte, että te haluatte muutoksia Volkswagen-konsornin äh, rakenteeseen ja pidätte niitä hyvänä. Miten pitkälti tämä äh, asia tullaan ottamaan, tämä pelkokysymys tullaan ottamaan mukaan? Kiitokset tästä. Minä yritin tätä selkentää. On kysymys siitä, mitä konserni ja sen johto tekee, ja e, se, miten e, johto toimii ja millä tavalla tehdään sisäisiä tarkastuksia ja toteutetaan niitä. Ja jos tämä on tällainen ylhäältä alaspäin tapahtuva kulttuuri tai e, että käytetään tai että on myös ilmiantajia ja näin edelleen. Eli yrityksensä sisällä pitää kommunikoida hyvin. Minusta sen lisäksi, tai huolimatta siitä, mitä me olemme kokeneet eh, dieselkysymyksessä ja tämä kysymys, miten se ylipäätään tapahtui, ja että kehityskulut olivat tällaisia, mutta kellään eh, johdossa ei ole rohkeutta sanoa, että eh, tätä ei saa koskaan enää tapahtua. Mutta se on elintärkeää yritykselle, että ylipäätään yritys voi selvitä ja jotain täytyy muuttua. No, toivotan teille tässä onnea matkaan. Te tarvitsette sitä. Bayern on vaatinut Volkswagenilta korvauksia johtuen eläkerahastojen vahingoista mutta näin ei ole tehty teidän osavaltiossanne. Ja te istutte hallintoneuvostossa samanaikaisesti, eli teidän täytyy myös edustaa Volkswagenin etuja. Eli eikö teillä ole tässä aikamoinen eturistiriita? Ei, ei tässä ole mitään eturista, etir, et, eturistiriitaa. kysymys tästä tiettyjen osavaltioiden syytöksestä, sitä täytyy katsoa, kun siis Volkswagenin on osa alasaksia. Ja sellaisena me pidämme sitä, emmekä me halua luopua Volkswagenin osakkeista. Me olemme strateginen kumppani Volkswagenille, joten nämä keinottelijat jotka äh, horjuttavat näitä eläkerahastoja, myyvät ja ostavat. Äh, siis minä puhun nimenomaan eläkerahastoista. Ei, niitä voi, ei, ei sitä voi verrata siihen, miten alasaksi äh, toimii. Ei meillä ole mitään intressiä lähteä myymään osakkeita. Ja tämä koskee kaikkia meidän puolueitamme ja se on hyvin selkeä merkki koko Alasaksin osavaltiossa. No niin, sitten pääsemme kohta jo eläkerahastoisiin. Rointiin Saksassa menee vähän ohi. Seuraava puhe. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos ministeri Liis. Haluaisin puhua talousvaikutuksista. Viime vuonna 4,1 miljardia menetyksiä. Ja nyt on puhuttu Hessenistä ja Bayerista – Amerikan esimerkki on hyvin kallis, emme ihan eurokohtaisesti pysty sitä sanomaan. Työntekijöitä katoaa toisaalle myös omalta alueeltani. Ja tänään kuultiin jälleen, että vuokratuen voimaa otetta Volkswagenissa, jos ajatellaan johtoa, niin siellä maksetaan melko merkittäviä bonuksia edelleen – Mielestäni tämä viesti on väärä. Miten tätä voidaan selittää tavalliselle työntekijälle? Näettekö tässä ongelmia osavaltion hallituksen puolelta, että ei ole painostettu tuohon suuntaan? Tässä pitää mielestäni olla nyt ihan tarkkana, ettei kaikkea pistetä ihan samaan koriin. Ensimmäinen kysymys on, miten yritys voi jatkaa? Jos voidaan huolehtia yrityksen tulevaisuudesta, voidaan turvata myös työpaikat. Ja silloin on pohdittava sitä, miten asiakas arvioi Volkswagen-konsernia. Tämä on tärkeä kysymys. Emdenissä oli suuria huolia siitä, miten työ voi jatkua. On huolehdittava vakaasta yrityksestä, jotta työllisyystaso pysyy vakaalla tasolla. Ja on nähtävä, että Kymmenet tuhannet työntekijät, jotka viime vuosina on saatu yrityksiin vuokratyö, vuokratyöyritysten kautta, ovat saaneet sitten paikan Volkswagenista. Ja tämä on tietenkin menestystarina myös kaikille näille työntekijöille, jos ajatellaan, miten paljon kehitys on edistynyt vuoden 2007 jälkeen. Nyt tietenkin tähän on tullut ongelmaa työpaikkojen lisääntymisen osalta, mutta – Jokainen työntekijä on yhtä tärkeä minulle. Onko sitten vakityösuhteessa Volkswagenin tai vuokratyövoimaa. Mutta sitten niistä miesteistä, joita konsernin puolelta tulee. Johdolla on sopimuksia. Sopimukset on tehty ja oikeudelliset mahdollisuudet sanoa, että nyt leikataan johdon palkkoja – tämä on arvioitu juridisesti. Kolmas osapuoli on arvioinut, onko tällainen mahdollisuus olemassa. Ei ole. Se on todettava. Ei ollut mitään mahdollisuutta. Me annoimme ulkopuolisen tukea tämän asian niin, ettei tämä ole ihan lonkalta tehty päätös, vaan hallintoneuvoston pitää tietenkin tietää, mitä päätetään kuitenkin. Tämän haluan sanoa täällä. Olen sanonut tämän kaikkialla muuallakin. Varmasti tämä on kysymys, jota yksittäisten ihmisten on pohdittava, minkälainen viesti tästä lähtee ja minkälainen vaikutus sillä on. Tämän olen sanonut. Eli tässä pitää ajatella sitä, minkä viestin yksittäinen ihminen haluaa antaa, mutta se ei ole enää hallintoneuvoston päätös. Stand up. And thank you, minister. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri siitä, että olette täällä vastailemassa kysymyksiin. Minä haluaisin viitata asiaan, jonka mainitsitte alussa tänään, kun sanoitte, että tiesitte estovälineistä 19. syyskuuta alkaen. Tiedotusvälineet ja sitten toimi ryhdyttiin ja ryhdyttiin tekemään tutkimuksia ja lopullista kartamusta odotetaan lopun vuoden lopun mennessä. Haluaisin yksityiskohtia. Mitä odotatte tältä kertomukselta? millaisia sitoumussääntöjä siinä on, mitä siinä täsmällisesti haetaan? Zurzeit geht es in... No, tällä hetkellä kysymys on siitä, että asia yritetään viedä päätökseen. Ja USAssa on tällainen niin kutsuttu statement of facts. Eli USAssa Äh, on kerätty kaikki nämä, äh, kun on kysymys äh, lainrikkomuksista, niin silloin teillä on tällainen kirjallinen statement of facts, jossa esitellään asiat. Ja meidän tavoitteenamme hallintoneuvostossa on se, että tämä hyvin kommu, että tämä tavallaan työstetään kommunikatiiviseen muotoon, eli niin, että ei ole ainoastaan tekninen äh, ratkaisu, vaan että myös ollaan selvitys siitä, että miten tämä ylipäätään oli mahdollista ja mitä päätöksiä on tehty tai ei ole tähty ja millä tasolla ja niin edelleen. Tämä on se, mitä minä odotan. Ja myös ehkäpä mukana näitä ajatuksia, mitä täälläkin on esitetty, eli jos olisi ollut kolmas valvoja tai jotain muuta, olisiko silloin aikaisemmin herätty näkemään, mitä tapahtuu? Tuleeko tästä kertomuksesta sitten perusta kompensaatiota varten vai onko ne täysin suljettu pois? Äh, no, en näe mitään oikeudellisia oikeus perustaa näille korvauksille. You believe that it is justifiable that... Uskot, että voidaan oikeuttaa se, että kuluttajia käytet, kohdellaan eri tavalla, kun Volkswagenilla on erilaisia lähestymistapoja. Dazu muss man unterscheiden, dass... Tässä täytyy tehdä ero siinä, että USAssa ja USAn säännöt, joita pitää noudattaa, eli, eli autolla ei ehkäpä ole samaa sama taso siinä vaiheessa, kun se myydään taas edelliseltä käyttäjältä seuraavalle. Kun taas Euroopassa tyyppihyväksyntävirasto valvoo sitä, että auto on ö, samassa kunnossa kuin aluksi. Eli meillä on, ö, on velvollisuus omistajalla velvollisuus huolehtia siitä, että auto pysyy kunnossa. USAssa tilanne on erilainen. Eli Volkswagen on, joutuu huolehtimaan siitä, että tavallaan ihmiset käyvät huollossa ja, ja ajantasaistavat autoansa. Ja Opelilla on sama ja sen lisäksi Opelilla on ollut erilainen takaisin kutsu menettely, koska se oli vapaaehtoinen. Mrs. Wheeling. Herra minister, edustaja. You mentioned in your answer... Hyvä ministeri, mainitsitte vastauksessa kysymyksen yksi, että ala saksi tuota, tervetulleeksi komission uuden ehdotuksen koskien moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää ja trackerien hyväksyntää. Miksi uskotte, että tarvitaan uutta säädöntöä? mitä ongelmia liittyy valvontaan? kenellä on vastuu, kenelle pitäisi siirtää vastuu markkinavalvonnasta, näettekö mitään puutteita, heikkouksia tässä ehdotuksessa, ja konkreettisesti haluaisin tietää, miksi tyyppihyväksynnän ja tai verkkon markkinavalvonnan ei pitäisi olla tehty täysin Euroopan tasolla jäsenvaltioiden sijaan. Voisitteko kertoa mistä syistä? Tämä oli siis edustaja Viirinkä. Niin, tässä oli monia kysymyksiä yhdessä. En halua kierrellä, mutta toivoisin, että nähdään, miten monimutkainen asia kokonaisuus tässä on. Toivoisin, että ehkä voisimme antaa kirjallisia vastauksia, kun minusta tuntuu, että jos otetaan sieltä yksi asia irrotettuna ikään kuin. Olen viittannut puutteisiin asetuksessa, poikkeudet, miten ne tunnustetaan, mutta kaikkea on nähtävä kokonaisuutena. Jos toivotte mielelläni Alasaksin panoksen meidän kantamme, voisin esittää kokonaisvaltaisemmin myöhemmin kirjallisesti. That is, um... That's very good. Looking forward to that. Oikein hyvä, odotamme tätä. Sitten edustaja Schulz. Herr Minister, kennen Sie die USA? Herra ministeri, tunnetteko House of Cards televisiosarjan? Ja oder nein? Kyllä mä koen. Minun on vastattava, että olen kuullut toimistoni johtajalta, mutta en nähnyt. No sitä tuottaa Netflix, palveluja Netflix on nyt sanonut tekevänsä elokuvan Volkswagen-skandaalista, siksi että tämä on maailmanlaajuisesti tärkeä skandaali. Jos Euroopan parlamentti olisi tässä myöskin mukana, olen toki valmis osallistumaan tähän hankkeeseen, mutta maailmanlaajuisesti vastuussa on hallintoneuvosto lopulta. Ja kaikki ovat varmasti huomanneet, miten alasaksi toimi edellisessä kokouksessa, kun oli kyse johdon erottamisesta. Mistä syistä alasaksi äänesti tässä yhteydessä tyhjää? Mielelläni selitän tätä, koska tämä on tärkeä kysymys oikeusvaltion periaatteista maassamme. Kun tämä päätös oli tehtävä, Pasvankin syyttäjäviranomainen oli keskellä tutkintaa, joka liittyi kahteen johdon jäseneen, joita esitettiin erotettavaksi. Ministerit eivät voi silloin, kun tutkinta on käynnissä, noin vain lähteä erottamiseen. Siihen ei ollut mitään kunnollista syytä, koska emme tuntene tutkintaa, emme tiedä mitä siellä tutkittiin. Teillä on ehkä muita tietoja, mutta se, että syyttäjäviranomainen tutkii, on osavaltion hallitukselle syy sanoa, että me voi puoltaa tässä yhteydessä näiden kahden henkilön osalta. Emme siis puoltaneet, joten meillä oli ainoa mahdollisuus äänestää tyhjää. Minulla ei ole muita kysymyksiä, mutta haluaisin kiittää teitä ja ministeri Dobrintia. Tämä oli hyvä tapaaminen tänään. Kiitos. Um, Kiitoksia. Viimeinen kysymys edustaja Aikhaut. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä ministeri läsnäolostanne täällä tänään. Näiden kahden kuulemisen päätteeksi yksi suurimmista ongelmista Euroopan autovalmistuksessa tietenkin on luottamuksen puute, ja siihen pahiten iskee. Poliitikkoina me olemme olleet osallisia tässä ongelmassa. Haluaisin nyt kuulla teiltä koskien markkinavalvontaa, jossa teillä voi olla rooli suurimmassa osassa kuulemistilaisuuksia. Aina viittamme sääntöihin tai toisiin toimielimiin, instituutioihin. Paljon osoittelua tehdään, mutta markkinavalvonnassa teillä voi olla roolinne. Mitä teidän mielestänne olisi parannettava teidän markkinavalvonnassanne niin, että varmistetaan, että ne autot, jotka eivät noudata lainsäädäntöä, että niitä rangaistaan ajoissa ennen kuin muut saavat tämän selville ja sitten koko luottamus taas romahtaa. Pohditteko käytännössä, että voisitte tällaisia parannuksia tehdä? Erstmal will ich sagen, ich teile Ihre Einschätzung. Olen arvioittajana kanssa samaa mieltä. Ensimmäinen askel on siis tyyppihyväksyntä menettely, joka täytyy huomioida, eli että auto on saanut tyyppihyväksynnän. Seuraava askel olisi sitten tämä markkinavalvonta. Ja tämä on kolme vuotta myöhemmin, ja tämä on aika pitkä aikaväli, sekin, sekin täytyy huomioida. Eli meillä on vastuu ihmisten suuntaan olla päästämättä autoja liikenteeseen, jotka eivät täytä vaatimuksia. Eli siis meillä on vastuu ihmisten suuntaan, mutta toki myös yrityksille, koska me menetämme silloin luotettavuutta ja uskottavuutta ja tämä iskee sitten taas äh, teollisuuden työpaikkoihin ja teollisuudella on suuri vaikutus ja merkitys Euroopalle. Joten to- toki meidän täytyy miettiä hyvin tarkkaan, mitä mahdollisuuksia tässä on äh, Liittoministeri Tovrin otti tässä esiin myös sen, että tarvitaan todellisia mittauksia, todellisia ää, äh, mittauksia, käytönaikaisia mittauksia. Ja että se tapahtuu tietyllä tavalla. Eli siis meillä on hyvin paljon vielä tehtävää ja se, että, että meillä on tyyppihyväksyntä ja että to, tämä tyyppihyväksyntä voidaan tehdä tavallaan käytön aikana. Mutta me tarvitsemme myös henkilökuntaa. Meidän täytyy voida intensiivisemmin toteuttaa markkinoiden valvontaa, mutta siitä tulee kalliimpaa ja se on sitten seuraava keskustelu. Mutta meidän vastuullamme on suojellamakse väestöä ja poliittinen vastuu on se, että suojelemme myös teollisuutta ja varmistamme sen aseman. Ja kolmas asia on se, että meidän täytyy miettiä sitä, että kaikki se mitä me teemme Eh, jotta meillä on myös valmistajia Euroopassa, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla, joten mark- meidän täytyy huomioida myös moottoreiden ja tekniikan eh, kehittäminen ja muu. Eli tässä täytyy miettiä, millä tavalla tällaiset standardit eh, määritellään myös kansainvälisesti, että Eurooppa ei menetä asemaan. Okay, thank you very much. Um, uh... Hyvä, kiitoksia. Kiitän teitä koko valiokunnan puolesta, aivan kuten edustaja Schulze sanoi. Kiitän tästä läsnäolosta täällä. Ei ole kysymys ainoastaan siitä, että jäsenvaltiot ovat paikalla, vaan myös osavaltiot ja alueet. Meillä on Belgiassakin pie, pie, pieni alue, joka pyrkii setan estämään. Kyllä näillä on merkitystä. On, on todella tärkeää, että näin toimitaan, että voidaan parastaa, parantaa lainsäädäntöpuitteita. Alueetkin ovat vahvasti mukana ja Saksassa se merkitsee osavaltiota. Kiitän näistä vastauksista. Saattaa olla, että kirjallisia kysymyksiä vielä tulee, mutta vielä kerran suuret kiitokset ja tapaamme vielä myöhemmin. Ja ensi kerralla tapaamme, katsotaanpas milloin, 7. marraskuuta. Kiitoksia.